Dear colleagues. No niin, hyvät kollegat. Jospa aloitetaan sitten. Ja ensimmäinen asia esityslistalla täksi iltapäiväksi on Tarantin mietintö yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan rooli ilmastosta johtuvissa kriisitilanteissa ja luonnonkatastrofeissa. Tämä on oma aloite, mietintö tästä valio, alivaliokunnasta ensimmäisen keskustelun aikana viime kuun 21. päivä näytti siltä, että suurin osa poliittisista ryhmistä oli sitä mieltä, että ilmastosyistä johtuvia riskejä turvallisuudelle on olemassa ja että on tarpea, tarpeen parantaa YTPPn voimavaroja näihin haasteisiin vastaamisessa. Mutta hiukan esitettiin epäileviä kommentteja esittelijän esittämiä keinoja kohtaan ja siksi päätimme järjestää tänään sitten tällaisen asiantuntijasession, jotta saamme keskustelua eteenpäin. Myös tarkistusten jättöaika on pidennetty perjantaihin 13. heinäkuuta asti, eli ylihuomiseen, jotta kollegat voivat huomioida tarkistuksissaan tämän päivän keskustelun. Nyt esittelisin sitten asiantuntijapaneelin osallistujat. Kiitän heitä heidän ajastaan ja mielenkiinnostaan. Kontraamiraali Neil Morissetti. Hän on Ison-Britannian ilmasto- ja energiaturvallisuuslähettiläs. Ison-Britannian ulko- ja, turvallisuusministeri- ulko- ja puolustusministeriöstä kontraamiraali Bruce Williams on apulaispääjohtaja – EUn sotilasesikunnassa ja Christian Freon on johtajana Euroopan puolustusvirastossa. Tom Spencer on varapuheenjohtajana Global Military Advisory Councilissa ja aiempi Euroopan parlamentin ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja. Mutta ennen kuin annan heille puheenvuoro, niin pyytäisin Tarantia esittämään joitakin alkukommentteja. Ladies and gentlemen. Kiitos näistä herrat. Olen oikein iloinen ollessani täällä kokouksessa, että tämä järjestetään tämän. Kiitäisin puheenjohtaja Danjonia ja Paletskisia varapuheenjohtajaa tämän mahdollistamisesta. Tähän mennessä tällä mietinnällä olen aikaan saanut seuraavaa. Meillä on ollut useampia kokouksia varjoesittelijöiden kanssa eri poliittisista ryhmistä ja myöskin komission ympäristöpääosastolta, ulkosuhdeosastolta, eri kansalaisjärjestöjen kanssa ja EUn sotilashenkilöstön kanssa. Ja heidän ansiostaan meillä on tarkistuksia yksi vähemmän kuin kappaleita ensimmäisessä luonnoksessa. Pyrin ottamaan mukaan mahdollisimman paljon. Noin puolestatoista minuutissa haluaisin kertoa teille, että mietinnön lähtökohta on Lissabonin sopimuksessa ja erityisesti sen artiklassa 41.3 pykälä 5. Ja kuten monet muutkin sopimuksen hyödylliset kohdat, sitä ei ole täysin hyödynnetty vielä vaatimattomassa mielipiteeni mukaan parlamentin ja sen jäsenten pitäisi käyttää kaikkia mahdollisuuksia. Ja haluaisin, että korkea edustaja reagoisi sopimuksen kaikkiin mahdollisuuksiin. Siksi tämä valiokunta-aloitteinen mietintö. Ja tämä koskee turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, vaikka ympäristökriisi on sekä uhkien ja että turvallisuusuhkien aiheuttaja suoraan naisesta, mutta me keskitymme yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan ja pyrimme antamaan sille roolin tässä erityisessä kontekstissa. Me painotamme että kaik- kaikkien olemassa olevien rakenteiden päällekkyyttä pitäisi välttää. Siksi emme halua lisää rahaa EU-budjetista, emmekä uusia päällekkäisiä rakenteita. Mä annamme tunnustusta sille, mitä komissio tekee, on tehnyt ja mitä ulkosuhde palvelut tekevät, mutta pyrimme antamaan niille kuitenkin uuden olemassaolon oikeutuksen. Me emme väitä, että Euroopan vastensuojelurakenteet ovat turhia tai että niitä pitäisi jotenkin militarisoida. Ei, päinvastoin vaikka miten tämä käsittelee YUTVtä. Annamme DG Ekolle ja muille täyden arvostuksensa ne rakentavat omia pilareita EUn yhteisissä ponnisteluissa. niin pyrin kuitenkin kolme asiaa aikaansaamaan. Me haluaisimme, että korkea edustaja hyödyntäisi Lissabonin sopimuksen korkeaa Tätä potentiaalia, että tekisi ehdotuksia, jotta luotaisiin tällainen startup-rahasto, jotta voitaisiin koota projekteja ja jakaa projekteja mukaan lukien tällainen eu pioneerijoukot, European Engineering Corps, jotka reagoisivat ilman tuosta johtuviin kriiseihin ja samoin kuin ilmaston alueella sukupuolten taka-arvo on tasa valtavirtaistettu samalla tavalla ilmastonmuutos pitäisi valtavirtaistaa tällainen erityinen edustaja herättelisi rakenteiden nukkuvia voimia jäsenvaltioissa neuvostossa ja loisi tällaisen tuottavan toimintaryhmän tällä, jolla olisi mandaatti, mahdollisuudet valtavirtaista ilmastopolitiikkaa ja turvallisuuspolitiikkaa, niin sitä kautta kaikkein, kaikki ulkoisiin toimii. Ja vielä kerran haluaisin kiitän kaikkia, jotka ovat kritikoineet ja antaneet panoksensa tähän tekstiluonnokseen. Kiitos. Thank you, Mr. Tarant. Kiitos, edustaja Tarant. Nyt pyytäisin sitten panelisteja osallistumaan keskusteluun ja kertomaan kantansa. Muistuttaisin, että teillä on kymmenisen minuuttia per puhuja aikaa. Kontraamiraali Neil, Neil Morissette, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja, kiitos mahdollisuudesta kertoa eh, hieman näistä kysymyksistä. Kolme vuotta minulla on eh, näistä asioista kokemusta UKssa. 50 eh, vuoden aikana on ymmärretty, että ilmastonmuutos ei ole vain sosiaalinen tai ympäristökysymys tai pelkästään taloudellinen, vaan se liittyy kaikkiin näihin. On huomioitu, mitä YKssa, EUssa on tapahtunut ja myöskin eri pääkaupungeissa, Tanskassa, Saksassa, Ranskassa, UKssa, Yhdysvalloissa. Tietyt turvallisuusvaikutuksetkin saattavat tässä kyseeseen tulla. Ja ehkäpä nyt kertoisin hieman Tästä, tässä viitataan sitten kauppaan ja stressitilanteisiin kaupan osalta, jos tarkastellaan mitä kaikkea tapahtuu, merenpinnat kohoavat ja niin edelleen. Kyllähän tämä kaikki ihmisiin vaikuttaa. Maa-ala, elinpinta-ala vähenee tämän myötä. Maatalous, viljelyalat muun muassa kalastuksen se vaikuttaa. Ja delta-alueella, Bangladesin alueella myöskin nämä suistoalueet ovat vaarassa. Ja nyt jo on todettu, että ongelmia, terveydellisiä, demografisia ongelmia, eh, vedenhuoltoon liittyviä kysymyksiä, niihin on jo törmätty maan sisäisesti tai eri maiden välillä. Ja tässä on tiettyjä eh, alueita, esimerkiksi eh, tämä vyö, joka kulkee eri mannerten läpi ja sitten myöskin tämä vaikuttaa kauppavirtoihin ja reitteihin. Ilmastonmuutos voidaan katsoa, että sillä ei välttämättä ole suoria vaikutuksia konflikteisiin, mutta välillisiä sellaisia kyllä. Tietysti voidaan kysyä, miksi tämä meitä täällä Euroopassa askarruttaa koska voidaan puhua kuitenkin muista, että nämä ovat kaukaisia alueilta, mutta eletään globaalissa maailmassa, olemme riippuvaisia toinen toisistamme pitkienkin matkojen takaa. Tämä on syynä tälle. Taimaan tulot eivät pelkästään vaikuta maan omaan talouteen, vaan maan mahdollisuuteen tuottaa tuotanto väheni ja hidastui myöskin UKssa, koska kauppasuhteita näillä on ja sitten myöskin tietokoneiden tuotanto hidastui, koska siru ja ei saatu ajoissa. Tällä tavalla nämä yhteydet on olemassa ja tämä pitää paikkansa myöskin kun energiasta puhutaan, koska energia kulkee eri maiden ja alueiden läpi. No. Ja sitten e- elintarvikehuoltotoimitus, että sen e, ongelmat ovat myöskin yhteydessä ilmastonmuutoksiin. Ja selvää on, että tulisi e, saada näin, nämä kestävälle pohjalle, jos halutaan taloudesta ja kasvusta puhua ja vakaudesta. No, mitä tässä nyt olisi tehtävä? On ensinnäkin ymmärrettävä nämä lisäilmastonmuutoksen mukanaan tuomat vaikutukset ja on monia muitakin haasteita e, ja uhkia, e, jotka ovat kohdistuneet hyvinvointiimme viime vuosina. On mietittävä, mitä tehdä ja miten vähentää riskejä ja toisaalta mitä prioriteetteja asettaa, minkä tyyppisiä toimia tarvittaisiin ja missä aikataulussa. Ja tällöin tietysti instituutioita on uudistettava kansallisesti tarkastellen, mutta myöskin kansainvälisesti tarkastellen. Tästä esimerkkinä voidaan kansallisesti mainita esimerkiksi, että tarvitaan eh, koko hallituksen lähestymistä päivän tiettyjen osastojen ja kansainvälisesti sitten tarvitaan hyvää yhteistyötä eri elinten välillä. Lontoossa pidettiinkin konferenssi, jossa näitä kysymyksiä tarkasteltiin Viime vuoden mm, kesän ja heinäkuussa myöskin Berliinissä on näitä kysymyksiä ja sivuttu ja tarkasteltu, mitkä olisivat tarvittavia toimia. Tarvitaan johtajuutta eri tasoilla, tarvitaan strategiaa ja ilmastoturvallisuusaspektien tulee olla yhteydessä muihin aspekteihin. Myöskin alueellista toimintaa on vahvistettava, mutta päällekkäisyydeltä vältyttävää. Tarvitaan mahdollisesti uusia komiteoita tai instituutteja, ja on tärkeää, että voidaan toimia siten, että tulevat haasteet huomioidaan ja tarvitaan myöskin ilman muuta hyvää vuoropuhelua. UKsta puhuttaessa on yksikkö olemassa, joka tarkastelee näitä turvallisuusaspekteja. Itse olen toiminut myöskin toimistossa ja myöskin ympäristö- energiaosastolla ilmastonmuutoksiin liittyen. Ja tässä pyritään ensinnäkin parantamaan ymmärrystä, mitä näihin kysymyksiin tulee, ja että ihmiset toimisivat, kun tarkastellaan kansallisia turvallisuusstrategioita, jotta nämä uhat huomattaisiin ja tunnustettaisiin, ajattelussa ymmärrettäisiin. Tästä esimerkkinä voi näitä esimerkiksi se, eh, eh, mitä eh, UK on tehty ja toisaalta Yhdysvalloissa myöskin on tehtävä myöskin yhteistyötä sotavoimien kanssa, jotta tarvittaessa voidaan toimia. Ja on tärkeää, että mekanismit ovat hyvät ja näin koko hallituksen tulee olla mukana näitä asioita tarkastelemassa ei haluta nyt turvallisuusaspekteja liikaa painottaa, mutta tärkeää on, että sitä ei unohdeta ja tarvittaessa se huomioidaan, eikä tässä pelkästään puhuta nykyhetkestä, vaan myöskin tulevista haasteista. He tarvitaan strategista analyysiä eri tahoilla hallituksissa. Riittävät varoitusmekanismit on oltava olemassa ja prioriteetit on mietittävä oikein ja myöskin näitä sotilasmissioita tässä yhteydessä tarkasteltava. Ehkäpä humanitaarisia katastrofeja hälventämään näitä tarvitaan. Ja kaikilla mailla ei ole omaa kapasiteettia e, ja tulee auttaa niitä, jotta hankalissa katastrofitilanteissa e, ne pääsevät jälleen jaloilleen tässä myöskin kapasiteettikysymykset tulevat kuvan mukaan. On tärkeää, että toimitaan oikeissa puitteissa oikean aikataulun myötä ja että varustetaso on myöskin sopiva ja riittävä. Ja katsotaan myöskin se, miten energiaa sotavoimissa käytetään, eli minkälaista energiaa ja mm, miten sitä käytetään. Eli voimavaroja tarvitaan, mutta voimavaroja on hyödynnettävä kestäväpohjaisella tavalla, tehokkaasti ja sillä tavalla, ettei turhaa ympäristöä rasiteta. No missä tässä nyt tänä päivänä sitten ollaan menossa? Edistystä on tapahtunut, ei välttämättä kovinkaan paljon, mutta kuitenkin ajattelutapaa ollaan monissa maissa muuttamassa. Ja nyt sitten tarvittaisiin toimia tämän ajatusmallin pohjalta. Ja EUkin tulee tässä sitten kuvan mukaan Brysselissä ja jäsenmaatasolla myöskin johtajuuskysymyksiä on tarkasteltava, on tehtävä eh, kansallisella tasolla oikeat toimet, mutta myöskin eh, pyrittävä hyvään toimintaan sellaisen tyyppisissä maissa kuin Yhdysvalloissa ja tehtävä hyvää yhteistyötä myös sen kanssa ei puhuta pelkästään kuitenkaan omasta hyvinvoinnistamme ja omasta kasvustamme tässä yhteydessä, vaikka sekin on huomioitava. Meidän on pyrittävä auttamaan heikkoja alueita ja luotava tarvittavat yhteydet esimerkiksi Euroopan ja Afrikan välille. Eli yhteenvedonomaisesti niin kuin tästä raportistakin ilmi käy, eh, pelkästään eh, terveys, sosiaaliset, ympäristökysymykset eivät liity ilmastonmuutokseen, vaan uhkia on muitakin strategisia sellaisia eh, saattaa ilmetä, ja eikä niitä saa unohtaa, niin kuin raportissa myös toteamme. UK, Ranska, Saksa, Tanska ja monet ovat jo tämän tyyppisiin toimiin ryhtyneet, mutta enemmänkin vielä ja laajemmin toimia tarvittaisiin ja tällä tavalla pyritään vähentämään globaaleja riskejä, mutta tästä kaikesta myöskin saadaan taloudellista hyötyä. Siitä on kaikille hyötyä. Kiitos. Kiitos, kontramiraali. Ja nyt sitten on kontramiraali Bruce Williams, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair. Uh, Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Hyvää päivää minunkin puolestani. Ensin kertoisin omat intressini tässä asiassa. Minä olen nyt laivastoupseeri, mutta aloitin urani ympäristötieteiden parissa. Me olemme aivan varmoja siitä, että sotilaallisesta näkökulmasta ilmastonmuutos on myös suuri uhka, ja se on todettu tässä jo aiemminkin vaikutukset sotilaallisiin asioihin ovat myös aivan todellisia. Miksikö? No ehkä ensin annan hiukan kontekstia tähän koko asiaan. Tärkeimpänä asiana on se, että kuinka ilmastosta johtuvat kriisit hoidetaan. Yleensä kriisien hoito on valtioiden vastuulla, niistä kärsivän valtion vastuulla ja siksi myös sotilaalliset voimavarat tässä valtiossa ovat tärkeässä asemassa. Mutta aina kun tällainen hätätila sattuu tai tulee ja, ja valtio ei pysty itse hoitamaan koko tätä apuoperaatiota, niin silloin muitakin kumppaneita tulee mukaan. No mitä sotilaalliset tahot voivat tähän sitten tuoda? Joustavuutta, hyvää organisointia, taktiikkaa ja siksi pystytään toimimaan nopeasti, mutta ei, ei tietenkään yksinään minään yksittäisenä ainoana voimavarana, vaan muiden joukossa. Ensimmäisenä tärkeintä on pääsy hädänalaisille alueille. Siksi sotilaalliset aspektit tulisi aina ottaa huomioon ja, ja sotilaat ja sotilasvoima ja asevoimat ottaa huomioon tällaisena tärkeänä kumppanina. Ilmastonmuutoksen, ilmastonmuutos kansainvälisen turvallisuuden suhteen sisältää monia tärkeitä asioita ja käyn tässä läpi nyt niistä muutamia. Aluksi sanoisin, että minusta neljä, on olemassa neljä tärkeää tehtävää tai aluetta, jossa asevoimat voivat olla tärkeässä osassa. Ne joko pystyvät parantamaan yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, sen vaikuttavuutta ja, ja myös EUn vaikutusvaltaa. Tarvitaan ympäristötietoa, kattavia riskienarviointeja, humanitaarista apua ja katastrofiapua ja voimien erottamista ja, ja evakuointiapua. Käydään nämä kaikki tässä läpi. Ensin ympäristötiedon keruu. Jos ei tiedä, mitä tapahtuu, niin silloin ei voi paljonkaan asialle tehdä. Eli varhaiset varoitusjärjestelmät ovat hyvin tärkeitä, samoin kuin riskien arvioinnit. Kun puhutaan ilmastonmuutoksesta, eri, erityyppiset havainno, havaintojärjestelmät auttavat meitä keräämään tietoa ja tunnistamaan mahdollisia katastrofeja. Sotilaallisen tiedustelutiedon keruu voi täydentää näitä tietoja ja auttaa vähentämään vaikutuksia. Hyvä esimerkki tästä on tämä GMS, eli maanseurantaohjelma, siitä tulee loppujen lopuksi Euroopan oma maanseurantaväline. Se tarkoittaa, että ympäristöä voidaan tarkkailla paremmin, ilmastonmuutosta voidaan tarkkailla tehokkaammin ja se kehittää myös Euroopan turvallisuutta ja se lisäksi parantaa reak- reaktiokykyä katastrofitilanteissa. Lisäksi meidän tulee etsiä niitä synergioita, joita tällainen kattava lähestymistapa tuo. Näitä synergioita pitää etsiä eri toimielinten ja tahojen väliltä. Se on ainoa tie eteenpäin. Toinen kohta liittyy itse asiassa tähän riskien arvioinnit ja kattavat riskien arvioinnit. Minkäänlaista tai mikään toimija yksin ei pysty tekemään kaikkea ja suojelemaan meitä ilmastonmuutoksen aiheuttamilta luonnonkatastrofeilta – Siksi EU-ssa olevia voimavaroja tulee tuoda yhteen. Ja tämä koskee kaikkia tahoja, jotka pystyvät jotenkin vähentämään ilmastonmuutoksen aiheuttamien katastrofien vaikuttavuutta ja tuhoja. Mitä tällaiset voimavarat sitten voisivat olla, joita puolustusvoimilla on? Tulisi aina muistaa se, kuinka hyviä puolustusvoimat ovat toimimaan nopeasti hätätilanteissa. Esimerkiksi silloin, kun humanitaarista apua ja katastrofiapua tarvitaan. Katastrofin alkuvaiheissa puolustusvoimat saattavat olla ainoa käytettävissä oleva toimija, jolla on tarpeeksi oikean tyyppisiä resursseja, jotka saadaan mobilisoitua nopeasti. Eli puolustusvoimat voi olla tällainen ensimmäinen paikalle saatava apu, varsinkin jos apua tarvitaan syrjäisellä alueella. Tässä täytyy totta kai ottaa esiin se, että ne sotilaalliset voimavarat, joita on saatavilla, täytyy keskittää oikein ja ne ovat saatavilla tiettyjen organisaatioiden ansiosta ja henkilöstön pätevyyden ansiosta – Ne, joihin katastrofit eniten vaikuttavat, ovat usein lapsia ja vanhuksia. Puolustusvoimien mukaanottaminen katastrofiapu tilanteissa kansallisesti tai kansainvälisesti tulee yleistymään, koska ilmastonmuutokseen liittyvien katastrofien määrä tulee kasvamaan tulevaisuudessa – me tarvitsemme kansalaisyhteiskunnan toimijoita myös siviilipuolelta avuksemme tässä työssä. Vaikka vielä nyt ei voidakaan kuvitella sellaista tilannetta, jossa perinteistä sotilaallista apua voidaan käyttää, niin tällainen tilanne voi kuitenkin ilmastonmuutoksen myötä olla tulossa eteen silloin pitää esimerkiksi pystyä erottamaan aseellisella voimalla eri osapuolet toisistaan, tarjoamaan ruokaa, vettä, hallitsemaan väkijoukkoja. Tällaisia taitoja tarvitaan, jotta hätäapu saadaan turvallisesti perille. Mutta nykyään ei käytetä sotilaallisia joukkoja tämän tyyppiseen tehtävään, koska silloin ikään kuin humanitaarinen aspekti näissä, näissä missioissa vaarantuu. Kansalaisten evakuointi on myös tärkeää. Se voi tulla ajankohtaiseksi pian ja siihen puolustusvoimien osaaminen sopii hyvin. Näistä voimavaroista sanoisin vielä pari sanaa ja ennen kaikkea sotilaallisista sellaisista. Kun tarkastellaan mahdollisia tulevaisuuden skenaarioita, voidaan aina miettiä, minkälaisia uusia voimavaroja pitäisi kehittää. Niihin tietysti vaikuttavat kaikenlaiset nyky, nykyiset kehityskulut. Meillä on jo paljon hyviä voimavaroja, jotka ovat saaneet alkunsa sotilaallisesta teollisuudesta, mutta joilla voidaan pystyä, pystyä vaikuttamaan myös ilmastonmuutoksen aiheuttamiin hätätilanteisiin kun katastrofit ovat ilmastonmuutoksen aiheuttamia vaikutukset ovat totta kai hiukan erilaisia kuin sotilaallisissa tilanteissa. Annan tästä muutaman esimerkin Bangladesh esimerkiksi. Kattavat riskien arvioinnit ja ympäristötiedon keruu vaatii tällaista kattavaa lähestymistapaa katastrofit voivat vaatia myös erilaisten väliaikaisten elimien perustamista, mutta myös vakiintuneempien järjestöjen ja organisaatioiden toimintaa, kansalaisjärjestöjen toimintaa. Me tarvitsemme EUn välityskykyä ja koordinointia kolmansien maiden suuntaan, erityisesti niiden maiden suuntaan, joihin tällaiset luonnonmullistukset vaikuttavat. Tämä voi tarkoittaa sitä, että sotilaallista osaamista viedään näiden maiden suuntaan. Lopuksi toteaisin, että puolustusvoimia on käytetty tukena humanitaarisissa tehtävissä eikä niiden johdossa silloin, kun siviilipuolelta ei tällaisia voimavaroja löydy, esimerkiksi katastrofitilanteissa. Logistista apua voidaan saada, pioneeriapua, lääkintäapua, joukkojen toisistaan erottamista. Mutta ennen kaikkea meidän tulisi keskittyä kaikkein tärkeimpiin voimavaroihin ja, ja skenaarioihin, joita on laadittu YK ja DG Econ toimesta. Tällä hetkellä ollaan laatimassa tietokantaa, jossa tunnistetaan näitä avainosaamisalueita, logistiikkaa, lentokentät, meriväylät, polttoaineiden varastointi ja jakelu. Kiitos puheenjohtaja. Thank you, Admiral. Kiitoksia ja nyt sitten vuoro Christian Brandille. Thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät parlamentin jäsenet, hyvät näistä ja herrat, hyvää iltapäivää. Tämä etuoikeus meille puhua teille näin tärkeästä aiheesta kuin ilmastonmuutos ja energia kansainvälisen turvallisuuden puitteissa. Haluan keskittyä siihen, miten EDD voi auttaa kapasiteetin rakentamista suhteessa parlamentin mietintöön. Ensinnäkin pari sanaa, miten EDA toimii. Se on neuvoston virasto ja siinä 26 jäsenmaita mukana Tanskaa lukuun ottamatta. Siinä pyritään yhteistyökapasiteettia luoneen. Sillä on myöskin kontakteja, jotka pyrkivät energian ja aseyhteistyöhön Euroopan asetuksen kanssa. Tämä täydentää myöskin, mitä Meryl Williams sanoi. Prioriteetit, joita puolustusministeri laativat, että me hyödynnämme jäsenmaiden asiantuntijapuulia, joita me luomme yhteistyö mahdollisuuksia, että tulee yhteistyöprojekteita ja halukkaiden koalitiot sitten 2-26 jäsenmaahan ja sitten Norja ja Islanti myöskin liittymismaana ilmastonmuutosten ongelmien täyttäminen ja biodiversiteetin vähentäminen ja meidän oman hiilijalanjäljen pietäminen. Tämä tulee ensimmäinen askel. Vihreä armeija meidän edän askel, jolla pyritään kestävään kriisin hallintaan ottamalla enemmän vastuuta ympäristöstä ja vähentämällä jalanjälkeä, hiilijalanjälkeä. tämmöistä useampia hyötyjä. Energia on olennaista kaikissa toimenpiteiden valmistelussa ja puolustusministeriöt kuluttavat paljon sähköä ja fossiilisia polttoaineita, joten energian käytön vähentämisellä on valtava kustannusvaikutus. Se on olentava esimerkiksi kuljetustoimenpiteille. Esimerkiksi toimituslinjat ovat usein vihollisen kohtamien kohteen ää, myöskin taistelut teattereilla energian säästäminen tarjoaa ää, muuhun mahdollisuuksia. Tämä myös vaikuttaa siihen, miten polttoaineen kuljetuksiin hyökätään. tämä myöskin vapauttaa resursseja suojamaan energiakuljetuksia. Tämä pätee myöskin ää, jäteveden käyttöön, samoin myöskin voimme käyttää ää, ammuksia toisella tavalla. Mennään tässä on askel eteenpäin. Me paitsi pienennämme hiilijalanjälkeen, me myöskin annamme panoksemme kestävään kehitykseen. Minkälaisia työkaluja meillä on? Ensinnäkin täytyy olla tervettä politiikkaa ja teknologiaa, sitten energiaa, tehokkaita ympäristöllisesti vastuunalaisia järjestelmiä täytyy luoda, sitten täytyy luoda uusi bisnesmalli, joka stimuloi vihreiden vaihtoehtojen luomista. Ensinnäkin politiikan strategian täytyy, jota on, äh, äh, äh täytyy hyödyntää siviilit kapasiteettia ja malleja. Ja sitten niitä täytyy työllistää, työstää kriisihallinta ja sotilaskontekstissa. Meidän täytyy löydä politiikkaa, kriisihallinta Euroopan tasolla ja sen täytyy olla voimakas vetovoima, jotta me vähennämme tämän yhteisen ja hiilijalanjälkeä. Toisekseen edä pyrkisi luomaan tulevaisuuden teknologiaa. Meillä on joukko projekteja, jotka pyrkivät vaikuttamaan merelle. Anteeksi, voisitteko puhua hieman hitaammin? joukkoprojekteja vaikuttavat kaikkiin palveluihin, merivoimiin, nämä voimiin ja maavoimiin. Ja näin, me katamme aineita, kuten fossiilista polttoaineista riippuvaisuus kriisinhallinnassa, energian toimittamisteknologia meri- ja maajoukolle, ja uusia ekoystävällisiä rakenteellisia materiaaleja. Ja kolmanneksi uusi bisnesmalli. Meillä on tämä Go Green, viherryttämisaloite, jonka puolustusministerit alun perin lanseeraisivat 22. maaliskuuta EDA-projektina. Ja siinä oli kuusi jäsenmaalta, Itävalta, Kypros, Tsekki, Saksa, Kreikka ja Luxemburg. Ja Saksa oli vetovastuussa. Perusideana on käyttää aurinkopaneeleja rakennuksissa ja myöskin maalla joukkojen yhteydessä Euroopassa. Ideana on, että puolustusvoimat itse tuottavat sähkönsä. Ja jopa, tämä voisi jopa tuottaa lisätuloja puolustusbudjettiin. Edä, nykyisellä myös työohjelma, joka rakentaa sen konferenssin pohjalle, joka meillä oli kesäkuussa, joka oli vihreä arme, vihreät puolustusvoimat 2020. Ja sitten energia, ilmastonmuutos kansainvälisen turvallisuuden yhteydessä ja tulevien potentiaalisten kapasiteettitarpeiden näkökulmasta. Aluksi meidän täytyy ymmärtää, että kapasiteetti, kyvyt on, on paljon enemmän kuin energiaa ja muuta. Siinä kuuluu konseptit, sotilasopit, ää, rakenteet, käsitteet, valmius, koulutus ja, ja amiraali Morisetti ja painotti tätä. Tämä kapasiteetin kehittämisohjelma, siihen kuuluu globaalin kontekstin kattava analyysi, jota pitää päivittää jatkuvasti. Siinä on tai ottaa ennakoidut, merkittävät taloudelliset hallinta, väestö, kulttuuri- ja yhteiskunnalliset trendit, energia, luonnonvarat ja totta kai meidän ympäristömme. Näiden sovitun ohjelman pohjalta jäsenvaltiot asettavat prioriteetteja. 2011 versiossa polttoaineista tuli, ja energiasta tuli yksi kymmenestä tärkeimmästä prioriteetista, jos ajatellaan sitten ympäristöä, kriisiä ja ilmastonmuutoksen seurauksia me voimme havaita kapasiteettia neljällä alueella. Ennustukset, ehkäiseminen ja haittojen vähentäminen ja sitten tunnistaminen ja jälleen Entäkin Ennustaminen on osa meidän kapasiteettiin kehittämissuunnitelmaa prioriteettina. Toiseksi meidän pitää ehkäistä ja vähentää luonnon, luonnonkatastrofeja. Se on lähes mahdotonta, mutta on keinoja minimoida sen haitallisia vaikutuksia ja puhun niistä puhumalla jälleenrakentamisesta. Ja sitten reagointi kriisissä tarkoittaa, että meidän täytyy jättää hätäapua. Se on tärkeää, että kohdassa 26 ja 28 niitä alleviivataan institutionaalisen luovuuden yhteydessä, joka on yksi meidän luonteenomaisia piirteitä. Meidän täytyy olla pieniä ja innovoivia. Ei pidä luoda uusia elimiä, kuten jo alussa mainittiinkin. Tämä kapasiteettipaletti sitä tarvitaan, sen kuuluu evakuointi, ruokaa, vettä, energiatarjontaa, viestintää, lääkärin hoitoa, tukea, pelastustoimia, paljon yhteistyötä hallituksen ja laivavalvojan kanssa, sitten kuljetussektorin yhteistyötä. Ensinnäkin jälleen rakentaminen vaatii tarvetta infrastruktuuria täytyy rakentaa uudelleen. Tässä on mahdollisuus ehkäistä tulevia haittoja antamalla ohjeita esimerkiksi neuvomalla, mitä voidaan rakentaa maanjärjestyksen kestäviä rakenteita. Ja sitten hallinnan, turvallisuuden sitten kaupan ja kehittäminen, tällaiset tekijät ovat tärkeitä. Raportissa on energiatehokkuuden ja ilmastonmuutoksen kannalta kiinnostavia asioita. Siinä harjoitetaan myöskin kiinnostavia ideoita siitä, miten EDA voidaan käyttää tässä tarpeessa. Täytyy muistaa, että EDAn jäsenvaltiot päättävät työn ulottuvuuksista. Ja heidän täytyy ostaa nämä ideat, jotta ne antaisivat EDAlle tehtäväksi EDAn ehdotuksen perehtymiseen. Mutta haluaisin viimeistää sitä, että edellä on ensinnäkin tehtävänä. Se on olemassa oleva kapasiteetin kehittämisväline, ja se voidaan ottaa tulevat tarpeet myöskin ilmastonmuutos, biodiversiteetti ja energia huomioon. Meillä on ke- no, puulauksen jakamiseen, äh, nykyisten kapasiteetin jakaminen ja pioneerijoukot, kuten tässä mainittiin, voisi olla keino palon torjuntaa, etsintä ja pelastustoimintaa ja käytettävät ää, äh, lääke- terveyspalvelut. Sitten uudet teknologiat, kuten autonomiset energiajärjestelmät, vesihuolto, etsimisen pelastustoiminnan ennastomisen, sitten tämän laivaston mallintaminen uusiin tehtäviin. Idea on siis keino, joka voi tukea kapasiteetin kehittämistä ilmastonmuutoksen kanssa, biodiversiteetin kanssa, energian ja kansainvälisen turvallisuuden kannalta, mutta se, jäsenvaltioiden pitää olla halukkaita toimimaan ja sitoutumaan nämä strategiat Euroopan tasolla auttavat hiilijalanjälkeen pienentämässä. Olen hahmotellut e- ideoita, mitä EDA voisi tehdä ja toivon, että jäsenvaltiot tarttuvat näihin tulevaisuudessa. Kiitos. Thank you, Ms. Kiitoksia, herra Préon. Ja sitten Tom Spencer, olkaa hyvä. Mr. President, thank you. Um... Haluaisin kiittää erityisesti Rovea siitä, että nyt minut nostettiin yhtäkkiä asiantuntijaksi. Olen entinen poliitikko ja nyt en mitä sattuu, mutta kiitos kuitenkin tästä hienosta ylennyksestä. Keskustelu, jota tässä nyt käymme, joka minuakin kiinnostaa, eh, liittyy keskusteluun, jota käytiin ulkoisen 11 vuotta sitten varsin samasta aiheesta. Ja kun kuuntelin ja huomasin, kuinka pitkälle tässä nyt on kuitenkin päästy näissä kysymyksissä. Kymmenisen vuotta sitten oli ikään kuin olisi yritetty jollain tavalla hahmottaa sitä, mitä tulee tapahtumaan, eli pitkälti vain arvailtiin. Kymmenisen vuotta sitten olisi vielä sanottu lisääntyvä parlamentaarinen vaikutus ulkoasianpolitiikkaan – Eli e, tämän tyyppisiin sanakääntöön olisi puhuttu. Mutta sitten yhteensopivuus e, myöskin NATO-aspektien kanssa, e, se on yksi seikka tässä yhteydessä. Kun kuuntelin äskeisiä puhujoita, niin ihan alintajuntaisesti ehkä tässä nyt ollaan perustamassa, kuitenkin tämä on perustettukin tiettyjä tahoja, puolustusvirasto, EAS ja Eh, EUn sotilasesikunta, jotka kaikki etenevät, eivät keskiäkseen uusia elimiä ja tekeäkseen päällekkäistä työtä, vaan saadakseen kuitenkin mahdollisimman hyvän kokonaiskattavuuden asioissa. Ja parlamentti on toisaalta eh, myöskin lainsäätäksi tullut Lissabonin sopimuksen myötä ja tällöin myös puolustukseen ja turvallisuuteen liittyvät kysymykset tulevat kuvan mukaan, koska ne ovat aina mukaan kansallista identiteettiä, eli parlamentti, neuvosto tekevät tässä yhteistyötä ja se on myöskin askel eteenpäin mielestäni. Toisaalta Natossakin on tapahtunut muutoksia. Täällä on kokemusta Afganistanista ja Saksa alkaa käydä keskustelua tuossa näistä kysymyksistä. Eli uskoisin, että tällainen yhteinen lähestymistapa voisi olla mahdollinen EU-sta Natosta puhuttaessa, kun asiat ja ajatukset kehittyvät. No, mitä kaikkea on tapahtunut? On tietysti liikkeelle siitä, mitä jo kauemmin sitten tapahtui, mutta varsinaisen muodon asiat pitkälti saivat Lissabonin sopimuksen myötä kuitenkin keskustelu eurosta, euroalueesta on jättänyt monia asioita varjoon, mutta nämä keskustelut ne jatkuvat ja kypsyvät kuitenkin pikkuhiljaa. Ja tässä on nyt kolme seikkaa otettava esiin. Ensinnäkin muistava se, että on tärkeää valtavirtaistaa näitä kysymyksiä, kun puhutaan turvallisuudesta ja ilmastonmuutoksesta on myöskin rakenteen osalta tuotava ensin tiettyjä e, yksityiskohtia. Tarvitaan nyt koordinaatiota myöskin ja ulkosuhdehallinto tässä tietysti on tärkeässä roolissa. Ja on toisaalta huomioitava tässä yhteydessä myöskin EUn e, ilmastolähettiläs. Morisetti oli ehkä mm, varsin vaatimaton puheenvuorossaan, mutta on ollut, tai oli hienoa nähdä, kuinka hänet nimitettiin kolme vuotta sitten. Hän on eh, kolmen ministerin on osalta kotimaassaan hoitanut koordinaatiokysymyksiä, mutta hän on myös ollut tärkeä tekijä kansainvälisissä yhteyksissä, kun puhutaan esimerkiksi suhteesta, suhteesta Kiinaan, Etelä-Koreaan, Australiaan tai Yhdysvaltoihin. Eli yksi mies, yksi ihminen jo voi kyllä saada varsin paljon aikaan. Ymmärrän varsin hyvin että nyky kohtaa haasteita, joita vielä 90-luvulla ei tällä kohdattu. Nyt on ymmärrettävä, e, että maailma koostuu eri osatekijöistä ja totuus on se, että mistä hegemonista ei voi puhua. On mietitty, miten tällaisessa e, monipuolisessa maailmassa olisi toimittava ja EU tulisi voida ajaa EUn etuja, vaikka maailma onkin varsin monimutkaiseksi muodostunut. Ja paineet ovat varsin kovat myöskin sen takia, että e, suuri yleisö on kriittinen. E, ei riitä se, että sanotaan, että tämä on hyvä juttu, tehdään näin. Meidän on selitettävä asiat siten, että ihan tavalliset kadun miehet ja naiset e, myöskin ymmärtävät, missä mennään. Ja kolmanneksi sitten toteaisin, että pelkään, että nyt valtaa pitävät poliitikot eivät ole tilanteessa, jossa kymmenisen vuotta kasvun varsin vähäistä ollaan taantumassa, vaan on mahdollista, että äh, pikkuhiljaa äh, mennäänkin 20-30-luvun äh, tilanteeseen ja sitten tähän päälle vielä ilmastonmuutos. Eli erittäin tärkeää on, että ministerit ja parlamentaarikot ymmärtävät, että tässä puhutaan muussakin kuin vain prosenttiosuuksista näkemykset kansalaisten keskuudessa eivät muutu, jos puhutaan vain prosenteista. Yksi sitä ja kaksi tätä, vaan on vaikuttavia kertomuksia, esimerkkejä esiin nostettava. Itse nostaisin esiin näistä kaksi. Eli miksi tarvitaan mielestäni sotilaallista tukea? Katsoisin, että eh, eh, niitä vielä eh, kunnioitetaan, jos sotilasvoimat sanovat Yhdysvalloissa, että turvallisuutenkin nämä ilmastokysymykset voivat vaikuttaa, niin silloin helpommin sana menee myöskin perille. Eli tarvitaan uskottavuudenkin vuoksi sotilasvoimia ja toisaalta myöskin budjetin vuoksi, koska nämä budjettivarat ovat huomattavat ja niitä voidaan hyödyntää eri yhteyksissä esimerkiksi eh, sähkön varastointiin tai eh, aurinkovoiman käyttöön. Muutoin tämä kaikki ei välttämättä mahdollista olisi. Tämän lisäksi halutaan ottaa sotavoimat esimerkkinä esiin. jos eh, se onnistuu uudistumisessa ja uudenlaisessa energian käytössä ja osaa säästää varoja energiatoimien myötä, niin tämä on hyvä kannustin meille kaikille muille. Mitä me tiedämme ilmastonmuutoksesta? Tiedämme sen verran, että se lisää epäonnistumisia valtion tasolla ja johtaa muuttovirtoihin. Ja se on enemmän kuin uhkien lisävä tekijä. Se voi olla sellaisten käynnistäjä jo itse. Ja kun tässä raportissa tämä kerran vaikutus mainittiin, niin se on hyvä asia, mutta nykyään sekään ei enää riitä, vaan siinä ei tosi seikkaa riittävän hyvin huomioida. Ja tämä toinen tarina sitten lähtee liikkeelle Aasiasta. Jos haluaa nähdä todelliset suuret konfliktit tulevia vuosia ajatellen, kannattaa katsastaa siihen epävakaaseen tilanteeseen, mikä nyt on esimerkiksi Länsi-Kiinassa tai Intian maaseutualueella siksi, että ei onnistuta vesihuollon hoitamisessa. Ja mitä sitten Kiinassa tehdään? Himalajankin varataan vaikka mitä aukkoja, jotta saataisiin asia hoidettua. Ja sitten voi vain kysyä, mitkä ovat reaktiot Intian sotavoimissa, jos halutaan käyttää näitä vesivaroja sillä tavalla, että Bangladesissa eh, niitä käännetään, niin sitten tällä on vaikutukset merivirtoihin ja taifuuneihin, ja tämä saattaa johtaa valtaviin muuttovirtoihin. Miljoonat ihmiset saattavat joutua Bangladesista lähtemään. Mitä tällöin sitten tehtäisiin? Mitä Intia tekisi? Mitä Kiina tekisi, jos todellakin tällaisiin katastrofitilanteisiin jouduttaisiin? Eli nämä ovat asioita, joita ei saa unohtaa myöskään. kun sotilaallinen neuvontava komitea perustettiin, olin juuri tämän tyyppisiä kysymyksiä tarkastelemassa. Ja lopuksi vielä hyvä puheenjohtaja toteaisin, että jos Euroopassa jonkinlainen tarina kerrotaan, sen on oltava sellainen, että se e, selvästi osoittaa sen, että ilmastonmuutoksella on vaikutusta eurooppalaisiin e, jo nyt ilmastonmuutos voi vaikuttaa myös meihin eurooppalaisiin, ei vain köyhiin maihin ja kansalaisiin. Ja vielä yksi esimerkki. Me olemme riippuvaisia nykyisellään äh, tundran, tundrasta lähtevistä äh, kaasuputkista ja niiden kaikki toiminta pohjautuu tähän ikiroutaan. Jos se alkaa sulaa, niin tilanne muuttuu täysin. Eli on fiktiota kuvitella, että me, emme, että me olisimme koskemattomia, että nämä ongelmat eivät meihin kohdistuisi. Se ei pidä paikkaansa. Kun puhutaan näistä ongelmista, turvallisuuden liittyvistä seikoista, puhutaan ihan eh, tämän hetken ongelmista, jotka kaikkia koskevat. Ja meidän tulee miettiä, mitä tehdä tämän tilanteen hoitamiseksi. Kiitos. Kiitos, herra Spencer. Nyt olemme kuulleet neljä hyvin kattavaa puhetta, joissa oli paljon konkreettisia ehdotuksia ja uusia ajatuksia. Se oli varmasti meille suureksi hyödyksi. Ja nyt luulisin, että kollegoilla on kysyttävää, mutta odotetaan sitä hetki. Antaisin ensin vuoron varjoesittelijöille. Niin Neinski ensimmäisenä. Very much. Uh, dear... Kiitos, hyvät kollegat, kunnianarvoisat vieraat. Haluaisin kiittää teitä puheenvuoroistanne tämä, tässä asiantuntijatapaamisessa ja arvokkaasta informaatiosta, jota olette meille antaneet. Tämä antaa lisävaloa tässä arassa aiheessa ja auttaa meitä laatimaan tarkistuksia mietintöön. Haluaisin käyttää tätä mahdollisuutta kysyäkseni jotakin lisäkysymyksiä. Ja arvostan teidän kommentteja. Ensinnäkin, miten käytännössä mielette yhteistyön ja yhteisön puolustusrakenteet ja olemassa olevat siviilivälineet ja komission palvelut, kuten DG Eco? Miten voidaan taata synergia? Miten toiminnan päällekkäisyys voidaan välttää? Toisekseen, johdonmukaisesti seuraava kysymykseni on, jos YUTPn toiminta ennakoi luonnonkatastrofeja enemmän, miten nämä suuntaviivojen toteuttaminen toteutuu. Minä pelkään, että joskus sotilasresurssien ja henkilöstön käyttö estää pelastustoimia helpottamisen lisäksi. Uskon myös, että sotilasresurssien lisääntynyt käyttö Lonnon katastrofeissa saattaisi myöskin olla ristiriidassa äh, itsenäisen, puolueettoman, neutraaliin humanitaarisen avun kanssa. Mietinnössä puhutaan myös y- y- y- ympäristöasiantuntijoiden lähettämistä osana EUn missiota, mutta eikö olisi tehokkaampaa kouluttaa meidän humanitaarista henkilökuntaa, jotta he kykenisivät analysoimaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia turvallisuuteen jotta heillä olisi, kat- kun heillä on kattavampi käsitys katastrofeista sen sijaan, että olisi lisäbyrokratiaa. Kattava vaan pitäisi olla tehokaskin. Lopuksi vielä painottaisin, että meidän täytyy keskittyä ennaltaehkäisyyn, välittämiseen ja robusteihin lähestymistapoihin sen sijaan, että reagoisimme luonnonkatastrofeihin ad hoc pohjalta. Muistuttaisin teitä, että asevoimilla on vähemmän tekemistä ennaltaehkäisyn kanssa. Kiitos, että kuuntelitte ja kiitos vastaista kommenteista. Watson, please. Kiitos sitten Watson seuraavaksi. Yeah, but no. uh, so. Niin, hän ei taidakaan olla täällä. Löysin seuraavaksi. Äh, ja, vielen Dank. Das Thema ist ja wirklich... Kiitos paljon. Tämä aihe on erittäin moniulotteinen. Mehän puhumme tässä ilmastonmuutoksen seurauksista, siitä miten se vaikuttaa turvallisuuteen, puolustukseen. Tämä ei ole ainoa tärkeä asia, mutta se pitää kyllä ottaa huomioon. Kaikkein tärkeintä tässä on se, että määritellään, mikä on siviilitoimintaa, mikä sotilaallista toimintaa ihmisten suojelussa. Kun luonnonlait asettavat meille yhä suurempia haasteita tai luonnonvoimat, niin silloin meidän tulee miettiä, mistä apu saadaan. Kaiken on kuitenkin lähdettävä hyvältä poliittiselta pohjalta. Tässä on jo mainittu se, että kaikki osapuolet on saatava toimimaan yhdessä hyvällä rakenteellisella tavalla, mutta nämä rakenteet täytyy määritellä hyvin, jotta ne pystyvät suojelemaan ihmisiä katastrofeja vastaan. Kyse ei ole ainoastaan siitä, että annetaan rahaa sotilaallisiin tarkoituksiin rakentamaan yhä enemmän ja enemmän voimavaroja, jos ihmisiä ei kerran pystytä suojelemaan luonnonkatastrofeilta. Toinen asia on sitten se, että minkälainen sotilaallinen tulos olisi tuloksena näistä, näistä skenaarioista, joita tässä toisteltiin. Tässä mainittiin kaususpelli, sodan syy, mitä se oikein tarkoittaa. Meillä on tiettyjä kauppareittejä maailmassa – joissa esiintyy häiriöitä ilmastonmuutoksen takia. Mitä tämä tarkoittaa sotilaallisessa mielessä? Voidaanko tätä näiden reittien häiriötä pitää hyvänä syynä sodan aloittamiselle, jos, jos kauppareitit häiriintyvät? Totta kai tämä, tämä on sellainen ulottuvuus, josta täytyy ehdottomasti keskustella. No, Pooling and sharing, ikään kuin se olisi ihmelääke tässä yhteydessä, toteaisin kuitenkin, että se saattaa demokratian kannalta olla vaarallinen ja myöskin avoimuuden kannalta katsottuna. Ja tietyt demokratian perusarvot saattavat myöskin tässä olla vaarassa. Esittäisin esimerkin eh, tässä. Esimerkiksi Haiti Eh, mikä tässä nyt sotilasvoimien rooli on ollut pelastustoiminnassa. Laivastoa käytettiin, jotta autettaisiin eh, saarelta lähtiviä pakolaisia katsoisin, että tämänkin eh, tyyppiset toimet liittyvät tähän sotilaalliseen ulottavuuteen silloin, kun ilmastonmuutoksen aiheuttamista toimista puhutaan ja laivalla oli sitten myöskin eh, lääkintähenkilökuntaa, eh, mutta kuitenkaan eh, laivalle ei saatu juurikaan haavoittuneita autettaviksi. Eli katsoisin näin ollen, että tässä yritetään monin tavoin eh, katastrofisuojelutoimien kautta laajentaa sotilaallisia voimavaroja, joita sitten ehkä loppujen lopuksi kuitenkin käytetään eh, alueellisissa puolustustoimenpiteissä tai kun halutaan ajaa kauppa- tai muita vastaavia intressejä. Eli pelastus palveluun liittyvät toimet, eh, niitä tulee kyllä laajentaa, mutta eh, kannattaa katsoa, miten voidaan eh, yhdistää siviili- ja puolustuspalvelut, eikä tällaista peitettyä varustelutoimintaa, sitä emme sallisi. Ja kysyisinkin, miten on nyt ajateltu tämän kannustinrahaston kanssa, eh, mihin sillä pyritään, miten sen rahoitus on tarkoitus hoitaa ja miten nämä budjettikohdat sitten eri seikkoihin liittyen myöskin hoidettaisiin. Kiitos. Kiitos. Minäkin olen tässä mietinnössä varjoesittelijänä sosialistien ja demokraattien ryhmästä ja haluaisin sanoa pari sanaa esittelijä Tarandille. Tuen, tuen tätä mietintöä täysin. Minusta ilmastonmuutokseen pitää kiinnittää huomiota, sitä ei koskaan voi olla liikaa. Valitettavasti tämä talouskriisi on nyt vienyt huomiota ilmastonmuutokselta. Jotta aikaa jää myös keskusteluun, niin pyytäisin nyt kollegoja kommentoimaan näitä asiantuntijoiden lausuntoja ja myös tätä mietintöä ja muita kysymyksiä. Olkaa hyvä. Gaaler ensin. Ja, äh, vielen dank. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos neljälle asiantuntijalle, jotka puheenvuoroissaan kertoivat äh, niistä ulottuvuuksista, joista tässä on kyse ja toisaalta äh, myös haasteista – Ja äskeisenkin puheenvuoron valossa haluaisin sanoa seuraavaa. EU:ssa ja kussakin sen jäsenmaista e, on kaksi tärkeää perusperiaatetta. Ensinnäkin e, poliittiset painotukset, eli ei sillä tavalla e, primaatepolitiikka on tässä lähtökohta, eli se tarkoittaa sitä, että armeija on täysin siviilin yhteiskunnan edustajien valvovan silmän alainen eikä toisinpäin. Demokraattisesti legitimoidut hallitukset tietävät, mitä tapahtuu, milloin armeijaa voidaan käyttää, minkälaiset muut vaaralliset menettelyt eivät ole Ja Sitten toisaalta talousarvioiden avoimuus esimerkiksi EU-talousarviosta puhuttaessa ja toisaalta jäsenmaiden talousarviosta puhuttaessa ja pohjautuvat avoimuuteen ja vastuunalaisuuteen suhteessa parlamenttiin. Tietysti parantamisen varaa saattaa olla myöskin, kun puolustuskysymyksistä puhutaan eri jäsenmaissa, mutta pitkälti Tämäkin takaa sen, että kaikki se, mitä tapahtuu sotilasvoimissa, on poliittisesti haluttu asia puhutaanpa nyt sitten mistä tahansa kohdemaasta, Pakistanista, Afganista tai mistä tahansa, mutta näihin ihan tilannetta ei voi verrata. Ja siksi en pitäisi legitiiminä sitä, että kun puhutaan vastuunkannosta näihin haasteisiin, ajateltaisiin, että meidän tulisi eh, eh, voida tätä välinevarastoamme eh, soveltaa toivotulla tavalla, jos kyseessä on ilmastonmuutoksen aiheuttama tulva tai joku muu vastaava tilanne ja Saksasta saadaan sitten teknistä kalustoa tai poliisivoimia tai asevoimia apuun, niin tämä pohjautuu poliittiseen tahtoon osapuolten välillä esitettyyn avun pyyntöön myöskin. Eikä tässä varmasti mitään pahaa ole. Mutta sitten jos esimerkiksi jossain kolmansa maassa on vaikka valtavat metsäpalot, jotka johtavat muuttovirtoihin raja-alueilla, niin kyllä e, nykyiselläänkin jo tämän tyyppisissä tilanteissa on ö, voitu hyödyntää olemassa olevia välineitä ja on voitu auttaa. Eli kyse ei ole siitä, onko aiheuttajana ö, e, luonnonkatastrofi ö, e, ilmastonmuutoksen vuoksi vai onko ö, tuho polttaja palon sytyttänyt. Ö, se ei ole tässä olennaista, vaan ö, tällaisessa katastrofitilanteessa tarvittaessa olla valmiit olemassa olevaa kalustoa käyttämään, että voidaan auttaa. Jos asiat voidaan yhdessä paremmin hoitaa, niin tietysti näin tehdään. Tässä GMS jo mainittiinkin. Ja aikaisemmissa yhteyksissä mietimme sitä, kuuluuko tämä eh, keskipitkän aikavälin eh, talousarviosuunnitteluun mukaan. Tätä voidaan tietysti vielä pohtia ja ylipäätään voiko EU yhdessä hyödyntää sellaisia tällaisia välineitä, joka tarkoittaisi sitä, että näihin haasteisiin tulee voida vastata. Tarantin mietinnön osalta toteaisin, että Nanski varjoesittelijämme jo oman puheenvuoronsa käytti ja hän on esittänyt varsin monta hyvää tarkistusta tai aikoo ne määräaikaan mennessä ehittää ja esittää ja tämän myötä sitten EBV omalta varmasti vielä parantaa tekstiä entisestään. Kiitos. Sitten Kiitos puheenjohtaja. Luen tätä mietintöä ensimmäistä kertaa ja tämä on kiinnostavaa luettavaa ja toivotan myös tervetulleeksi kolme maanmiestäni tänne puhumaan. Amiraali Varsetin tapasin hänet viime vuonna. Tiesin hänen virkansa olemassaolosta ja tiesin, että pitkäajan suunnittelu tällä alueella tapahtuu. Kysymykseni hänelle on, onko sen Britannian puolustusvoimat ainoa, jolla tällainen virka muualla? Luovatko EUn maat jossain muualla tai NATO-maat tällaisia samanlaisia virkoja? Onko tässä päällekkäisyyttä vai koordinaatteko tällaista ajattelua sana sotilasliittoutumia. ei liittoumaa, NATO ei ole liittoumaa, mutta UTP-projekti sanotaan näin. Ää, liittouma vai projekti? No, sanotaan UTP. Se on politiikka, politiikka. No, projekti, jolla on liittouman piirteitä joskus. Ja isäni ei ole välttämättä samaa mieltä, mutta mutta tässä oli sattumaa, millä oli tällainen Afrikan sarpeen liittyvä mietintä tällä viikolla ja ihan huomaamattani en maininnut tätä asiaa ollenkaan mietintöluonnoksessa. Kohdassa 5 puhutaan Afrikan sarvesta ihan suoraan. Ja voipa hyvin olla, että minun pitää tarttua tähän, ottaen miten strateginen alue on Punaisen meren, Sotsin kanavaan ja näiden meri käytävien ja Persian lähden öljyn kautta, mitä vähän siirro tai nälänhätä tai mikä tahansa ilmastonmuutos, joka voisi e- epävakauttaa tuota aluetta. Minä ajattelen sillä tavalla, että emme ehkä voi tehdä niinkään paljon pysäytääksemme ilmastonmuutosta ja vaikutusten äh, lieventäminen lähes mahdotonta, ja huonommat skenaariot toteutuvat. Mutta ovatpa näkemykseni mitä tahansa tästä ihmisen aiheuttamasta tarinasta, onpa tämä ihmisten aiheuttamat vai äh, aurinkoneutroni purkauksista, niin joka tapauksessa tämä ta- taistelu tämä on. Joten tällainen lähestymistapa on välttämätön investointi jäsenmailta ja EUlta. Vähän niin kuin ITER, joka on pitkäaikavälin projekti. Meidän täytyy ajatella asioita suhteissa, mutta isompi kysymys on, me pysäyttää ilmastonmuutoksen, mutta onko meillä sitten turvallisuus ja puolustuskeinoja estää näitä pahimpia skenaarioita tapahtumasta ja haittaamasta meidän taloudellisia poliittisia skenaarioita. Tämä kiinnostaa meitä vähän enemmän, mutta haluaisimme tiedä, mitä no-, EU tekee ja YTP tekee, kuinka paljon päällekkäisyyttä on. Campbell Bannerman, please. Kiitos sitten Campbell Bannerman. Mr. Campbell Bannerman? se on. Uh, <laughs> pardon, pardon. <laughs> niin pahoittelen, herra Campbell Bannerman, ei rouva. Thank you, Mr. Chairman. I actually, um... Kiitos puheenjohtaja. Niin minäkään en itse asiassa usko ihmisen aiheuttamaan ilmaston lämpenemiseen. Ilmastonmuutos on kyllä olemassa. Kävin juuri Viikinkimuseossa Tanskassa ja silloin siihen aikaan Vikingit kokivat ilmastonmuutoksen niin, että Grönlanti jäätyi. Eli sellaista on kyllä tapahtunut. Olen iloinen, että meillä on näinkin asiantuntevia henkilöitä täällä meille asioista kertomassa. Ja siksi haluaisin todeta, että Minua kiinnostaa tässä se, että me tiedämme, että tämän tyyppisiä ongelmia tulee eteen. Me tiedämme, että maanjäristyksiä tapahtuu, tsunameja tapahtuu. Varmastikin ihmiset pystyisivät keskenään luomaan jonkinlaiset myrskylintujen tyyppiset kansainväliset voimat, jotka voitaisiin kutsua sitten aina apuun. Ihan vakavasti puhuen tällaiset kansainväliset voimat, jotka pääsisivät paikalle nopeasti lentokoneiden, helikoptereiden, alusten avulla tuomaan ruokaa ja, ja, ja suojaa hädänalaisille ihmisille, niin varmasti sellaiset voitaisiin perustaa. Ja varmastikin silloin nämä voimat olisivat jonkinlaiset ehkä YK-perustaiset, YK-tyyppiset kansainväliset voimat jotka voitaisiin saada liikkeelle kahden vuorokauden kuluessa. Se olisi tällainen nopea reaktio. Kun kerran tiedetään, että tämä tyyppisiä katastrofeja tulee tapahtumaan, niin eikö siihen nyt voitaisiin varautua sitten? Mrs. Kiitos sitten Lösing uudestaan. Ja eine kurze Replik auf Herrn Tenok. Tenokin suuntaan tässä katson. Haluan kiittää häntä tästä esittelystä EU-sotilaallisena e, liittoumana. No hän korjasi e, sanansa sitten saman tien kyllä. Mutta psyki psykologisena terminä psykiatrin kannalta tällaiset freudilaiset lupauksetkin tietää ja tunnistaa, eli ehkä tähänkin jonkinlaista asiasisältöä sitten kätkeytyi. Mutta kaverille yksi kysymys. Puhuitte avoimuudesta. Ja kun EUsta puhutaan, totesitte, että avoimuus on taattu. No tilanne voi olla parempikin, eh, mutta yhdyn siihen, että mitä tekin totesitte, että kaikkien tilanne on yhtä hyvä kuin meillä, mutta unohditteko sen, mitä aamulla täällä esiteltiin? Eli todettiin, että emme oikein kunnolla ymmärrä, emmekä eh, budjetin kauttakaan voi osoittaa sen, mikä on sotilaallista, mikä eh, siviilitoiminta. Ja vielä yksi kysymys. Kuinka tämä pooling and sharing, kuinka jos kaikki voimavarat laitetaan yhteen eh, koriin ja sitten jollain tavalla kapasiteettia hyödynnetään, niin miten tämä enää voi sitten taata avoimuutta? Jos tiedätte ja osaatte vastata tähän kysymykseen, niin olkaa hyvä. Tietysti voi olla, että itse olen ymmärtänyt jotain väärin. Ja vielä eh, eräs seikka, joka äsken unohtui. Asiantuntijat totesivat, että yhteiskunnassa, ilmeisesti tällä viitataan eh, kansalaisyhteiskuntaan, Eli että sotavoimia kovasti kansalaisyhteiskunta tai siviiliyhteiskunta arvostaa. Ja jos se tekee tietyt tarpeet selväksi, niin kansalaiset helpommin hyväksyvät nämä tarpeet. No minua kyllä epäilyttää, pitääkö tämä paikkansa. Jos tutkimuskysely järjestettäisiin, niin lopputulos saattaisi olla hyvinkin toisenlainen. Ja kun tässä nyt pidän mielessä, niin tutkimuksia, joita on Saksassa tehty, niin 80 prosenttia kansalaisista kyselyssä eh, oli sitä mieltä, että nimenomaan sotilassektorilla armeijan alalla olisi mahdollista leikata budjettia ja nämä varat käyttää sitten muilla sektoreilla. Ja sitten tässä ongelmana on myöskin se, että mitä meidän tässä on taattava. Meidän on selvitettävä eh, tavoitteet ensin niin, ja selvää tietysti on, että sen jälkeen voidaan sitten välittää ulospäin asioita, jotka välttämättä eivät edes pidä ihan paikkaansa. Eli vetoaisin kyllä tässä vielä kertaalleen mahdollisimman hyvän avoimuuden puolesta. Answer, yeah. but I would like to ask. Niin nyt antaisin Gallerille vielä puheen. Talousarviosta ensinnäkin Parlamentilla on mahdollisuus tarkistaa näitä asioita. Lisabonin sopimuksen myötä tilanne on parantunut, koska komitologimenettely oli olemassa aikaisemmin, eh, joka eh, oli täytäntöönpanoa neuvoston ja komission verran tällöin parlamentilla ei roolia ollut, mutta nyt eh, tähän talousarvion toteutumiseen liittyen roolimme on parantunut ja myöskin mitä valvontaan tulee. Eli ongelmana on ehkä se, että varoja ei käytetä riittävän hyvin, koska menettelyt ovat varsin monimutkaisia ja tarkistusmenettelyt tulevat myöskin kuvan mukaan, eli niitä ei saada ajoissa käyttöön. Eli tässä kyllä olisin luottavainen, että voidaan todellakin seurata hyvin se, mitä mihinkin on käytetty. Pooling and sharing asia sitten jää EU-talousarvion ulkopuolelle, ja kun puhutaan tässä sotilaallisista kysymyksistä, mutta kansallista budjeteista ja tällöin sitten esitetään konkreettisia hankkeita, eh, joista voivat sopia useatkin jäsenmaat. Esimerkiksi, että yhdistetään voimavaroja, eh, jos yhden maan voimavarat eivät riitä, tämä pooling-efekti. Tai eh, toinen voi auttaa toista. Esimerkiksi tämä e-policing Natossa on tästä yksi esimerkki Eli tällä tavalla tarjotaan apua ja tästä äh, aiheutuu äh, ilman muuta äh, säästöjä. Ei ole järkevää, jos ihan pieni valtio ryhtyy perustamaan omia ilmavoimia. Ehkä on hyvä, jos tässä voidaan hyödyntää toisen apua ja kun varat ovat rajalliset ja resurssit, niin ehkä tämä pooling and sharing onkin hyvä malli ja sitoo meitä toisiimme niinkin hyvin, että luottamus todellakin paranee ja rauha mahdollistuu. Tämän tyyppiset yhteenliittymät ovat hyviä ja toivottavasti sellaisia, että ei minkäänlaisia varsinaisia selkkauksia synny. Kiitos. Nyt pyytäisin sitten komission edustajaa humanitaaristen avun pääosastosta puhumaan Javier Pérez Aparacci on paikalla komissiossa. Kiitos puheenjohtaja, että annatte meille mahdollisuuden puhua tänään. Haluaisin käyttää tilaisuutta myös kiittääkseni herra Tarantia siitä, että hän on ollut avoin ja kuunnellut meitä, kuten hän puheenvuoronsa alussa mainitsi. Kuten herra Tarant sanoi, hän on puhunut EUn palveluiden kanssa ja hän kuuli kollegoilta DG ilmastonmuutososastolta, että he, heistä on tervetullut, että mietintö nostaa pöydälle tämän suuren globaalin huolenaiheen ilmastonmuutoksen ja sen kielteiset vaikutukset, mahdolliset vaikutukset rauhalle ja vakaudelle. Se on meistä tervetulletta. Halusimme painottaa ja useimmat puhujat ovat niin tehneet. että kansainvälisellä areenalla on monivuosien kokemus katastrofeihin reagoimisessa. Sitä pitää painottaa. Saatatte muistaa, että 2010 komissio antoi tiedonannon annon katastrofireaktioiden kasvavista puutteista. Ja tänne vuonna olemme tehneet lainsäädäntöehdotuksen EUn väestönsuojelumekanismista, jota parlamentti nyt käsittelee. Kaikki nämä ovat välineitä. jolla haluamme parantaa eu reaktiota katastrofeihin. Haluaisimme myös painottaa komission roolia luonnon tuhoihin, suurtuhoihin reagoidessamme väestönsuojeluun ja humanitaarisen avun kautta. Ja lopuksi olemassa olevissa kansainvälisissä rakenteissa tai järjestelmissä, jos, jotka ovat katastrofeihin reagoimiseksi olemassa – siellä kansainvälisten sotilasresurssien käyttöä luonnonvaroihin, luonnonkatastrofeihin. Niitä ohjaavat YK niin sanotut Oslon suuntaviivat. muistutamme, että noita suuntaviivoja täytyy kunnioittaa. Ja kuten kollegamme puolustusvoimista amiraali Williams totesi, ja ihan oikein totesi, puolustusvoimien rooli on tuki toimissa. Se ei ole vetovastuussa humanitaarisissa ja luonnonkatastrofeissa reagoitavassa. Kiitos. Ja nyt sitten ulkosuhdehallinto. Rova Kordova. Uh, good afternoon. Kiitos. Hyvää iltapäivää. Minä sanon vain pari sanaa, ihan yleisiä kommentteja ennen kuin annan puheenvuoron kollegalleni, joka tekee työtä ilmastonmuutoksen parissa. Toteaisin vain, että meistä on hyvä, että tämä aihe on otettu esiin ulkosuhdehallinnon näkökulmasta – meillä tulisi olla kunnollinen puitekehys tämän tärkeän asian hoitamiseen. Meistä tämän puitekehyksen tulisi olla kattava. Se mainittiin tässä mietinnössäkin. EUn kriisi, kriiseihin vastaaminen koostuu nyt monista eri osista ja toimijoista – kaikki toimijat pitäisi saada tehokkaasti mukaan. Tässä minä puhun tietenkin kaikesta ulkoisesta, EUn ulkoisesta toiminnasta. Ja siksi totta kai ulkosuhdehallinnolla on tässä myös suuri rooli, kun pyritään kehittämään EUn kykyä reagoida erityyppisiin kriiseihin. Pitää varmistaa, että meillä on oikeat taidot omaavaa henkilöstöä ja muistaa se, että ulkosuhdehallinto on oikea paikka kehittää näitä asioita ja odotamme kovasti tulevaa keskustelua. Kiitos. Sitten Martin Furs. Global Affairs. Um, from the... Ulkoasian neuvostossa eh, tavallakunnassa on keskusteltukin siitä, mitä turvallisuusuhkia ilmastonmuutos saattaa aiheuttaa. Ja todettiin, että tässä tarvittaisiin kolmenlaisia toimia ja tulisi eh, ymmärtää se, että yksi toimintakaava nimenomaan liittyy näihin turvallisuusaspekteihin ja katsomme, että tätä aihetta on näin ollen tarkasteltava, koska tulee voida olla mahdollista poliittisesti keskustella eh, eri sidosryhmien edustajien kanssa jotta kaikki johtajat tietävät, mitä uhkia olemassa on. Ja tältä pohjalta voidaan ehkä saada aikaan myöskin uusia ilmastollisia toimia. Ja mukautustoimia myöskin voidaan, voidaan sitten ehkä paremmin toteuttaa. Ja ilmastodiplomatiassa, joka siis ulkoasianneuvostossa hyväksyttiin, niin jäsenmaat ovat näin toimineet jo mm, vieden eteenpäin tätä agendaa. Kaikki kuitenkaan eivät olleet mukana, mutta poliittista vuoropuhelua jotkut maat ovat jo asiasta käyneet. Yhdysvallat äh, kyllä äh, myöskin nämä asiat esiin nostavat ilmastokysymyksiä tarkastella samaan sisäisesti. Ja yhteistyöhönkin jo on menty, esimerkiksi mitä tulee vesihuoltokysymyksiin. Keski-Aasian alueen tilanteen osalta ja niin edelleen. Eli kyllä tällainen toimintamalli on esitetty ja se ehkä motivoi sitten johtajia äh, jatkossakin, jotta saadaan aikaan äh, sellaisia kansainvälisiä toimia, joita tarvitaan ilmastonmuutoskysymysten yhteydessä. Suosituksia ja ajatuksia on paljon tässä raportissa ja niitä tulemme huolella tarkastelemaan osa asioista on jo esiin noussutkin epävirallisissa koordinaatioyhteyksissä jäsenmaiden Yhdysvaltojenkin välillä, ja tästä sitten jatkamme eteenpäin. Tämä kaikki on jo osa agendaamme. Kiitos. Kiitos. Ennen kuin annan puheenvuoron tässä vielä asiantuntijoille, minä lisäisin oman kysymykseni tähän kollegoiden kysymysten jatkoksi kuusi tai seitsemän vuotta sitten Javier Solana totesi, että suurin vaara maailman turvallisuudelle on ilmastonmuutos. Onko hänen sanomansa edelleen totta vai, vai vähemmän totta? Ja miten tähän tilanteeseen tulisi reagoida? Neil Morissetti saa ensimmäisen puheenvuoron. Thank you. Kiitos. Ja kiitos kommenteista. Kun liittyy merivoimien elämä oli yksinkertaista. Me olimme 12 maan sotilasliitosta. Kuninkallisilla merivoimilla oli rooli, meillä oli yksi uhka. Ihmisen 25 vuoden aikana elämä on muuttunut monimutkaiseksi. Ja se oli armeija, merivoimat, ilmavoimat ja sitten meillä oli nämä liittoutumien lisäksi nämä halukkaiden liittoutumat. Meillä on paljon uhkia. Ja meillä on hallituksia, ei-hallituksen sen liitoksia ja koaliot, jotka työskentelevät tiettyjen tehtävien kanssa. Meillä on kaikenlaisia tehtäviä, joita ennen ei ollut. Haasteita on lisää. Nyt emme pyri mitenkään sotilaallistamaan ilmastonmuutosta. Emme pyri saamaan ekstra resursseja puolustusvoimille. Me haluamme käyttää kaikkia resursseja vähentääksemme globaalin varallisuuden hyvinvoinnin ja kasvun riskejä – ja niihin kohdistuvat riskit ovat merkittäviä. Ja riskejä vähentäessä ajatellaan eri aloita esimerkiksi humanitaarista äh, äh, katastrofeja. Ja puolustusvoimien reaktio on aina sellainen välitön ja poliittisten, poliittisten isäntymien antama. Ja aina me sitten rooli niille, jotka ovat tehneet tehtäviä pitempään ja jotka, ovat enemmän kokemusta ja tulee olemaan. Poliittisten konfliktien alueella me myöskin haluamme kasvattaa robustiutta ja kapasiteetteja. Onpa kysymys sitten yhteiskunnan tai väestön suojelemisesta tai erityishaasteesta. Afrikan sarvi on yksi esimerkki, jossa useampi maa kohtaa monia ongelmia, esimerkiksi Jemen, joka on, se on, se on Babdella Mantebin kohdalla aamassa alassa. Ja sitten päästään sitten Egyptin kautta. Ja, ja tämä kanava, Sotsin kanava hyödyttää muitakin kuin niitä maita, joille hyödykkäät menee. Pieni osa puolustusvoimien tehtävistään auttaa Jemenin rannikkovartiosta, että ne kykenevät valvomaan ää, rannikkoa, että paitsi että kauppa kulkee, että kalastus toimii, väestöllä on mahdollisuus taloudellisesti tulla toimeen. Tuolla alueella ilmastonmuutoksella tulee olemaan Voimakas vaikutus. Vesipula iskee, lämpötila kohoaa. Ja se on meillä prioriteettimaa. Kaikki voittavat. Jemen voittaa. Me voitamme, kun kauppa kulkee vapaasti ja riskit vähenevät. Sitten jos ajatellaan globaalimmin Yhdysvaltoja, niin kysymys on vähän siitä, mitä viestejä näissä maissa – kaikuu. Jos esimerkiksi kansallista turvallisuutta ajatellaan, ehkäpä äh, sotilasyhteisönä tämä viesti ja sen kieli kaikuu hyvin, mutta jossakin se resonanssi on sitten muussa maailmassa huonompi. Pari kohta, esimerkiksi YK on vihreät varetit, näiden, tätä on pohdittu. Sitä täytyy miettiä uudelleen YK on yleiskokouksessa ja turvallisuusneuvostossa. Mutta muitakin esimerkiksi alueelliset voimat, jotka tarttuvat näihin asioihin ja kenties tärkeämmin pyritään parantamaan kansalaisten kapasiteettia näissä maissa, parantamaan tilannetta, jotta sotilasvoimilla ei ole sitten niin paljon tarvetta. Puolustusvoimilla voi olla pieni rooli tässä, mutta se on alisteinen muille. Ja me olemme sidoksissa siviiliyhteisön rooleihin. Minun roolini muualla iso britannian on aina, jolla on yhdessä henkilössä tämä lähettiläs. Yhdysvalloissa meillä on esimerkiksi ilmastovoimi, merivoimien ilmastonmuutos johtava ja armeissa, maajoukoissa, lentovoimissa on samanlaista. Monet ihmiset ovat näiden asioiden kanssa tekemisissä Natossa ja EUssa. Tässä on mahdollisuus yhteistyöhön onpa sitten Naton uudet uhat osastota tai tai sitten täällä oleva sotilashenkilökunta. Voisimme käyttää voimavaroja paremmin kil- sen sitten kilpailemme. Ly- lyhyesti mietinnössä on avainkysymyksiä, joihin täytyy tarttua. Ja tätä miettää kaikkien muiden riskejen kontekstissa. Mietintä kattaa paljon asioita, joilla voimme vähentää riskejä. Kiitos. Uh, Rear Admiral. Sitten kontraamiraali Bruce Williams, olkaa hyvä. Uh, thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Moniin kysymyksiin jo vastattiinkin, mutta täällä eh, eräs puhuja nosti tärkeän kysymyksen esiin. Eli tässä puhuttiin sotilasvoimien koosta ja resurssien käytöstä. Ymmärrän varsin hyvin tai itse liityin sotavoimiin aikoinaan ja nyt se on kooltaan huomattavasti pienempi kuin silloin, kun itse liityin. Ja tämä varmasti pätee kaikista jäsenmästä puhuttaessa. Tämä pooling and sharing eh, tarvekin jo osoittaa tämän ja näitä menettelyjä tarvitaan ja tällöin tarvitaan myöskin eh, johtajuutta niin kuin todettiin ja ilman muuta eh, poliittiset tarpeet eh, tulevat ensin ja sitten vasta eh, sotilasvoimien käyttö. Eli me olemme ikään kuin väline käytettävissä tarvittaessa ja onkin mietittävä, miten näitä voimavaroja kannattaa ja voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla, kun niitä nyt on kovastikin karsittu 30 vuoden takaisin tilanteeseen verrattuna. Ja on tärkeää, että resursseja käytetään paremmin. Jonkinlainen kansainvälinen eh, pelastuskalusto, no se voisi olla ehkä hyvä. Sitä ei sitten hyödynnettäisi mihinkään muuhun, se olisi olemassa jonkinlaisena palomiehenä mutta ehkäpä veronmaksajat haluaisivat, että olemassa olevia keinoja tai kalustoja hyödynnettäisiin myöskin riittävän usein. Ja mm, asevoimien hyötynä ehkä on se, että niitä voi helposti mukauttaa. Ne ovat joustava välineistö ja sellainen rakennelma, jota voidaan hyödyntää monen eri tehtäviin. Ja jos joudutaan ilmaston muutosta aiheutuneisiin kriiseihin reagoimaan, niin eh, asevoimat hyvin voivat kyseeseen tulla mm, esimerkiksi eh, hankalimmissakin mm, eh, paikoissa voidaan tätä mm, kapasiteettia soveltaa. Tässä mainittiin Haiti. No, ulkosuhdehallinto oli varsin uusi tuolloin ja ulkosuhdehallinnon kautta kuitenkin haluttiin saada ihan eh, eh, konkreettista aikaan. On selvää, että eh, tässä sotilaallinen siipi on vain yksi, yksi osa-aspekti. Kokonaisuus on paljon laajempi. Brysselissähän on 30 000 virkallista kaiken kaikkiaan ja EU-sotilasesikunnan e koko on ihan minimaalinen tähän kokonaiskuvan verrattuna. Sekin on syytä mielessä pitää. Niin kuin Eski tässä totesi ja esitti huolia siitä, miten sotilaalliset rakenteet sopivat yhteen muiden EU-toimijoiden kanssa. Ja suuri tärkeä huoli sitten tässä liittyy puolueellisuuteen, kuinka puolueeton suhtautumistapa voidaan säilyttää myöskin näistä kysymyksistä puhuttaessa ja me ilman muuta tähän suhtaudumme vakavuudella. Olemme yhteydessä komission, varsinkin pääosasto EK on tuemme sitä aina kuin vain mahdollista ja nimenomaan tämä puolueettomuusaspekti on yksi tärkeä aina huomioida. Ja koordinointikeskuksen kanssa teemme myöskin läheistä yhteistyötä. strategisissa kysymyksissä annamme neuvoja ja monen tyyppistä yhteistyötä teemme komission pääosaston kanssa ja olemme jonkin aikaa jo tehneetkin ja nyt sitten myöskin ulkosuudenhallinto on uuten aikaan tähän liittyen astumassa. Täällä oli muitakin kysymyksiä. Tanek, jos oikein muistan, nosti esiin Afrikan sarven tilanteen. Se on klassinen esimerkki eh, alueesta, jossa eh, asevoimat voivat tulla avuksi, eh, kun törmätään esimerkiksi ilmastonmuutoksen aiheuttavan nälän hätätilanteeseen. ja laiva, joka kuljetti niitä tarvikkeita, kyllä sai toimitukset perille eikä törmät minkäänlaiseen merirosvoustilanteisiin. Ja tämänkin vuoksi laivastoa on hyvä hyödyntää, jotta nämä arvokkaat hyödykkeet saadaan turvallisesti perille. Ja viimeisin kuivakausi ja nälän hätäkausi. Eh, eh, silloin myöskin haluttiin varmistaa se, että apu saataisiin perille. Ja voisin tässä myöskin kommentoida tätä viimeiseksi kysymystä. Eli tämä ilmastoaspekti, miten relevantti se tässä yhteydessä on. Eli voidaan ehkä kysyä, olemmeko nyt yhdistyneempiä toimiako paremmin yhdessä kuin aikaisemmin. Itse katsoisin, että kyllä, näin on. Ja tärkeää onkin yhteistyötä tehdä, toteuttaa pulling and sharing aspektit kunnolla. Ja tämä on tärkeää senkin takia, että eh, asevoimat ovat kooltaan kutistuneet yksittäisissä jäsenmaissa. Ja eh, ilmaston eh, muutos vaikuttaa suurin määrään väestöä maailmassa ja aina vain enenevässä määrin. Viime eh, vuosina on ollut paljon sellaisia katastrofeja, joissa asevoimien apua on tarvittu aina, aina enenevässä määrin. No niin, tässä nyt ainakin yritys vastata esitettyihin kysymyksiin. Kiitos. Kiitos sitten vielä Christian Brion. Kiitos. Täällä mainittiin voimavarojen yhdistäminen ja jakaminen. Totta kai se pätee myös koulutukseen, koska koulutus on valtavan tärkeää näissä humanitaarisen avun asioissa. Me yritämme totta kai kehittää saman aikaan myös siviili- ja sotilaallisen puolen yhteisiä standardeja sekin on valtavan tärkeä asia Euroopassa. Tässä ne asiat, jotka halusin ottaa esiin. Eh, Mr. Tom Sitten Tom Spencer. President. Kiitos puheenjohtaja. Minä vetoaisin jäseniin, että reagoitte mietinnön sisältöön, ettekä sen otsikkoon. Minä olin ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajana kolmen vuoden ajan ja vaikeinta oli neuvotella muiden valiokuntien kanssa silloin, kun meillä oli yhteistä toimivaltaa ja tässä kohtaa ymmärsin, että tämä mietintö on alku lähtöisin ympäristöasiain valiokunnasta ja silloin päädytään monesti kinastelemaan otsikoista ja, ja tartutaan siihen otsikkoon. Eli tässä ei ole kyse mietinnöstä, joka koskisi humanitaarista apua tai mitään välitöntä toimintaa, vaikkakin humanitaarisen avun pääosasto on tässä lobannut ansiokkaasti, mutta kyse on ennen kaikkea mietinnön sisällöstä, koska sisältö on valtavan paljon tärkeämpää kuin mikään muu. Ja jos mietitte, että miksi näin on, niin katsokaapa Britannian ulkoministeriön tuottamaa karttaa muutama, vu- muutama vuoden takaa. Siinä näytettiin, miltä maailma näyttää tulevaisuudessa jos ilmastonmuutosuhat toteutuvat ja, ja siitä näkee, miksi nämä asiat ovat nyt näin tarke, tärkeitä. Edustaja Lösing mainitsi täällä Kasus Bellin. En sano, että nyt Euroopassa olisi olemassa mitään oikeutuksia sotatoimille. Minä ikään kuin osoittelen tässä toiseen reunaan Euraasiaa ja, ja sanon, että siellä on sota meneillään tai ainakin tulossa Kiinan ja Intian välillä – ja se johtuu siitä, että juomavedestä alkaa olla pulaa. Upseerien kanssa, kun olen ollut tekemisissä, niin suurin osa heistä ei halua olla missään tekemisissä ilmastonmuutosasioiden kanssa. He eivät halua olla tekemisissä politiikan kanssa, koska he mieluummin keskittyvät yksittäisten maiden turvallisuuden puolustamiseen. Tässä ei ole kyse siitä, että jotenkin sotilas osapuolet pyrkisivät ottamaan haltuunsa koko tämän ilmastonmuutostyön ja muun. Siitä ei ole lainkaan kyse. Upsarit tietävät, mitä on tapahtumassa ja ovat sitä mieltä, että tästä asiasta pitäisi keskustella muiden, muun sotilashenkilöstön kanssa ympäri maailmaa. Totta kai se täytyy tehdä avoimesti. Kiinalaiset pitää ottaa mukaan keskusteluun, brasilialaiset, venäläiset, kaikki. Ja jos se voidaan tehdä kansalaisjärjestöpohjalta avoimesti, niin tehdään kaikki mokomin sitten niin. Mutta jos halutaan virallisempaa mukanaoloa, vuosittaista konferenssia, jossa näitä asioita tarkasteltaisiin, niin varmasti sekin olisi hyvä, jotta näillä keskusteluilla olisi jonkinlainen koti. Tämä neljän asteen kartta, jonka Britannian ulkoministeriö tuotti, on, on varsin hyvä. Campbell Bannerman otti tässä esiin tärkeän asian. Ei, sillä ei ole väliä, mistä katsoo ilmastonmuutoksen johtuvan. Sillä ei ole enää minkään valtakunnan väliä. Me tiedämme, että se tapahtuu, ja jos se tapahtuu, niin se vaikuttaa Kanadaan ja, ja Venäjään ja Japaniin, meihin, Intiaan, Kiinaan, ihan kaikkiin, riippumatta siitä, missä kaikenlaisissa neuvotteluissa mennään. Siksi olen lähestynyt ulkoministeriöitä ja sanonut, että unohdetaan koko tämä asia ja keskitytään nyt niihin seurauksiin, koska se on kaikkein tärkein asia. Nyt vaarana on se, että keskustelut jauhavat siitä että siinä asiassa, että, että paljonko fossiilisista polttoaineista on, on haittaa ja niin edespäin. Ja se olisi varsinainen katastrofi. Maaliskuussa parlamentissa järjestettiin konferenssi erään parlamentaarikon toimesta, joka ei yleensä näissä asioissa mitenkään hätäile aiheettomasti. Hän sanoi, että EUlla on paljon vielä tehtävää ympäristöasioissa, mutta että se on pystynyt kuitenkin johtamaan keskustelua sotilaallisella puolella. Meidän pitää pystyä tasapainottamaan siviilipuolen ja sotilaallisen puolen yhteistyö keskenään ja tuomaan nämä tahot yhteen – tämän pitäisi todella rohkaista kaikkia parlamentaarikkoja kaikista puolueista huomaamaan se, että me voimme todella tehdä jotakin. Ulkosuhdehallinnon on totta kai otettava nyt ohjat käsiinsä. Heillä on organisaatio, heillä on välineet ja minä uskon, että parlamentti tulisi kannustaa ulkosuhdehallintoa tekemään työnsä. Vielä tämän toteaisin teille, hyvät jäsenet, eli tutkikaa tämän mietinnön sisältöä, unohtakaa se otsikko ja miettikää, miten parlamentilla voisi olla hyödyllinen rooli siinä, miten, miten politiikkaa tehdään 20 tai 50 vuoden kuluttua. Se on tärkeää. Kiitos. Thank you. Oh. Kiitos kaikille keskusteluun osallistuneille. Minusta se on varmasti suureksi hyödyksi ja innostaa meitä kaikkia tulevassa työssämme. Tarand voi vielä vetää keskustelua yhteen. I would like... Haluaisin kiittää kaikkia osanottajia ja tunnustaa. Aluksi en ollut niin varma, onko mietintöluonnokseni hyödyllinen. kaikki vakuutitte minut, että kyllä se vielä voi olla sitä. Thanks for very short. Kiitoksia hyvin lyhyistä johtopäätöksistä. Kiitokset vieraille, että pääsitte paikalle tänään. Nyt me siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistallamme. Se on oma aloite, mietintö, laatijana Tunne Kelam. Tietoverkkoturvallisuus ja puolustus on sen aiheena.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 No niin, ehkäpä me voimme jatkaa keskusteluja. Tässä salissa ja muut keskustelut voidaan käydä sitten salin ulkopuolella. Yes, the report of on cyber security and defense. Uh, I believe that it's really very niin, tietoverkkoturvallisuus ja puolustus, se on minusta erittäin ajankohtainen aihe. Suuret ja mahtavat valtiot, kuten Yhdysvallat ja pienemmätkin valtiot, tärkeät valtiot, kuten Viro, ovat kärsineet tietoverkkohyökkäyksistä. Nämä hyökkäykset voivat todella vaarantaa kriittisen tärkeää infrastruktuuria ja tehdä jopa aseellisista voimista täysin hyödyttömiä, joten kuunnellaanpa nyt, mitä edustaja Kelamilla on sanottavaa, kuinka me voisimme valmistautua tämän tyyppisiin hyökkäyksiin. Olkaa hyvä. Kyllä vain. Uh, äh, dear colleagues, uh... Hyvät kollegat, on ehkä symbolista, että tietoverkko turvallisuus- ja puolustuskysymykset ovat jääneet jälkeen muusta kehityksestä, koska ne eivät voi kilpailla eh, muiden kansallisten katastrofien kanssa, jotka vaikuttavat eh, meidän mielikuvimme tai ymmärrykseemme eh, jokapäiväisestä elämästä. Tietoverkkokehitys tapahtuu ikään kuin piilossa, salassa, huomaamatta. Useimmat eivät sitä huomaa tai tunnista, eivät välttämättä päättäjätkään, eivätkä korkean tason virkamiehetkään. Kuitenkin päätavoitteena tässä mietinnössä on nyt eri EU-tasot saada kehittämään selkeät turvallisuusjärjestelmät, mitä tulee tietoverkkorikollisuuteen. Ja mm, silloin kun tarpeelliseksi katsotaan EU-tasolla tai jäsenmaatasolla tasolla perustaa tällaisia eh, turvallisuus- tai puolustusstrategioita tietoverkkokysymyksiin liittyen. Olen ollut yhteydessä eri tahoihin, Naton edustajiin, IMSON, eh, ulkosuhdehallintoon, eh, Euroopan puolustusvirastoonkin. Ja mietintö on jaettu EU-tason kehityksen liittyen ja mikä on Euroopan puolustusviraston rooli, toisaalta sitten toimet jäsenmaissa, julkiset yksityiset kumppanuudet, kansainväliset suhteet ja yhteistyö NATOon ja Yhdysvaltoihin päin. Ja muutama huomio näistä. Katsoisin olennaisen tärkeäksi sen, että voitaisiin valta virtaista näitä kysymyksiä kaikista EU-toimista puhuttaessa silloinkin, kun huomioidaan jäsenmaiden toimet yksityisellä julkisella sektorilla, koska jos nämä tarpeet halutaan huomioida, niin nykyinen tilanne on se, että ei ole täysin ymmärretty se, mikä tietoverkon toiminnan tila todellisuudessa nykyisellään on. Ja toisaalta olisi kyettävä ymmärtämään todelliset uhat. Kyse ei ole pelkästään tietojärjestelmien pysähtymisestä, vaan tästä saattaa olla uhka äh, ihan äh, käytännön infrastruktuureillekin. Saatettaisiin estää äh, monien suurten järjestelmien toimivuus äh, ihan valtiotasolla. Ja ydinkysymyksenä tässä kaikessa on tarve parantaa koordinaatiota ja johdonmukaista toimintaa. Ja yksi viimeisimmistä kehityskuluista kuitenkin on ollut myönteinen. Tämän vuoden toukokuussa kaikki EU-jäsenmaat onnistuivat perustaa tällaisen tietokone eh, hätäreagointitiimin. Ja Euroopan puolustusviraston tehtäväksi jäisi tarjota apua ja tukea, kun kehitellään eh, kansallisia mm, kapasiteetteja eh, tietoverkkoturvallisuuteen liittyen. Ja puolustusviraston rooli ja tehtävä olisi myöskin syventää yhteistyötä NATOon päin. Ja yksi tavoitteista liittyy siihen, että ainoastaan yhdessä jäsenmaassa on saavutettu kahden prosentin taso tutkimuksen ja kehityksen saralla näistä resursseista puhuttaessa ja on jäsenmaita, jotka eivät ole panostaneet tähän lainkaan. Ainakaan vielä kaksi vuotta sitten näin ei oltu tehty. Ja näin ollen puhuisimmekin sen puolesta, että jäsenmaiden tulisi yhdistää voimavaroja ja mahdollisimman tehokkaasti investoida eh, yhteiseen tutkimukseen ja kehitykseen. Erityisesti kun puhutaan tietoverkkoturvallisuudesta ja puolustuksesta. Mitä sitten jäsenmaihin tulee, niin ensimmäisenä tehtävänä olisi eh, kehittää ja saattaa päätökseen kansalliset strategia tietoverkkoturvallisuuteen liittyen mahdollisimman nopeasti. Isar voisi olla hyödyksi tässä yhteydessä. Siitä voisi, olla, siitä voisi saada hyviä käytännön ohjeita tähän työhön. Tämän lisäksi rohkaisisimme jäsenmaita määrittämään eh, eh, sotilaallisissa rakenteissaan vastaavat, tietoverkkoturvasta vastaavat yksiköt ja tarvitaan tiettyjä yhteistyömekanismeja ja tietojen vaihtoa myöskin parannettava. Ehdottaisimme, että vähimmäistaso, mitä tulee pakolliseen yhteistyöhön ja voimavarojen jakamiseen, tulisi määritellä ja se tulisi, se tulisi tehdä EU-jäsenmaiden välillä. Ja lisäpyyntö jäsenmaille liittyisi siihen, että niiden tulisi omia kiintiösuunnitelmiaan kehitellä – myöskin tietoverkkokriisin hoitoohjelmia ja suunnitelmia. Ja tämän pohjaksi tarvitaan riittäviä analyysejä. Ja tähän liittyy myöskin tarve, jota aina ei huomioida, eli tarvitaan riittävää koulutusta, mitä tulee tietynlaiseen tietoverkkoturvallisuuteen ja puolustuksen liittyviin kysymyksiin, ja kaikkien yksiköiden työntekijöiden tulisi saada tietynlainen pohjakoulutus näissä kysymyksissä. Ja vetoamme myöskin jäsenmaihin sikäli, että tarvitaan myöskin verkkohygienistä tarvittavat tiedot koulutuksellisesti. Kuinka taata perusturvallisuus käyttöön liittyen ja kuinka voida ennaltaehkäistä riskejä. Meidän mielestämme tähän voitaisiin vastata parantamalla koulutustoimia eh, kouluissakin jo eh, koulujen oppisuunnitelmiin. Mahdollisen varhaisessa vaiheessa voitaisiin ottaa jotain tietoverkkoturvallisuuteen liittyvää. Mitä sitten tulee parempaan yhteistyöhön? Niin sitä puhuttaessa tärkeää on rohkaista yksityistä sektoria, koska se kuitenkin vastaa suurimmasta osasta tietoverkkotoimintaa, jotta se eh, tietoverkko eh, hallinnoinnin ottaisi mukaan riskianalyysi eh, toimintaansa. Ja tietoisuuden lisäämisen tähtäävät koulutustoimet ovat tärkeitä ja tässä tulisi henkilökunta kokonaisuudessaan ottaa toimien piiriin. ulkosuhdehallinto voisi omalta osaltaan auttaa, se voisi toimia aktiivisemmin puhuttaessa tietoverkkoturvallisuudesta liittyvistä kysymyksistä. Ja siihen liittyviä aspekteja voitaisiin eri toimin liittyen pyrkiä valtavirtaistamaan. Tietysti tähän liittyy myöskin se, kuinka EU-tietoverkkoturvallisuusstrategia saadaan kattavaksi ja valmiiksi, mutta Tätä ei voi kuitenkaan pitää minkäänlaisena esteenä tai tekosyynä sille, ettei näihin kysymyksiin voisi puuttua myöskin silloin, kun puhutaan suhteista kolmansiin maihin. Ja Budapestin yleissopimus voidaan kysyä, onko se riittävä. Sehän laadittiin kymmenen vuotta sitten. Tarvittaisiinko mahdollisesti uudenlaista kansainvälistä oikeusperustaa. Tähän saakka vastauksena on annettu, että Budapestin yleissopimus on osoittautunut varsin hyväksi välineeksi. Ja mitä ensisijaisesti tarvittaisiin, ja tähän jo viittasinkin, että päästäisiin korkeammalle, paremmalle tasolle, niin Budapestin yleissopimus tulisi saada kaikkien jäsenmaiden ratifioimaksi. Tämän lisäksi tärkeää olisi, että kansainväliset kumppanimme myöskin saataisiin mukaan kyseiseen yleissopimukseen. Ulkosuhdehallinnon ja jäsenmaiden päätavoitteena voisi olla myöskin se, että ne toimisivat johtoroolissa, kun halutaan pyrkiä kohti laajempaa kansainvälistä sopimusta ja voitaisiin eh, pyrkiä hyödyntämään hyviä käytänteitä eh, tietoverkkokysymyksiin liittyen. Ja on tarkasteltava myöskin vähimmäisvaatimuksia, kun pyritään estämään ja kitkemään eh, tietoverkkorikollisuutta Ja tässä yhtenä tärkeänä elementtinä on se, että ei nähdä tätä asiaa pelkästään negatiivisena asiana. Tiedon välittämisen vapaus, joka siis mahdollistaa näiden tietoverkkojen kautta ja erilaiset mahdollisuudet voida yhdistää miljoonia ihmisiä, on ilman muuta mahdollinen potentiaalinen demokratian väline, niin kuin arabi kevät osoitti ja monet muutkin tilanteet ovat tämän osoittaneet. Eli meidän tulisi myöskin nämä positiiviset vaikuttimet ymmärtää ja huomioida. Sitten suhteet NATOon. Peruslähtökohta äh, voisi olla siinä, että äh, ei tehdä toistamiseen niitä asioita, jotka jo Natossa on tehty, mutta avoimet kysymykset, ne on otettava vielä tarkasteluun ja oltava riittävän johdonmukainen tarkasteltava esimerkiksi sitä, miten puuttua siihen ristiriitaan, että hyökkäystä voitaisiin myöskin tietoverkkokysymyksiin liittyen pitää parhana puolustuksena. On ollut näitä erilaisia virusongelmia mutta on havaittu, että niitä voi olla hankala eh, kohdentaa ja saattaa syntyä eh, muukinlaisia haittavaikutuksia. Eli eh, levinneisyys voi olla myöskin hankala hahmottaa. Eli tarvitaan hyviä vastauksia näihinkin kysymyksiin. Ja on katsottava, mitä tehdä solidaarisuuslausekkeelle tämän tyyppisissä kyberhyökkäyksissä. Nehän ovat mukana tuon järjestelmässä ja myöskin Lissabonin sopimuksessa Niin kuin tässä jo todettiin, tietoverkkohyökkäykset saattavat aiheuttaa sellaista haittaa, jota voi verrata ihan fyysiseen hyökkäykseen. Jälkimmäistä puhuttaessa solidaarisuuslauseke voidaan kumota, mutta tietoverkkohyökkäyksistä puhuttaessa tilanne on hankalampi tulkita. Selvää on, että on myöskin Yhdysvaltojen kanssa toimittava kaksi vuotta sitten. Tietoverkkoturvallisuus- ja puolustustyöryhmä perustettiin. Ja toukokuussa viimeisimmässä kokouksessamme Yhdysvaltojen kongressi edustaja kertaalleen vielä nosti nämä kysymykset esiin. Kaiken kaikkiaan haluaisin lopuksi vielä esittää kollegoille kiitokset. mielenkiinnosta asiaan. Luotan hyvin tarkistusehdotuksiin ja rakentavaan yhteistyöhön kanssanne. Takaraja tarkistuksille on 6. syyskuuta. Kiitos kaikille. And now, Kiitos ja nyt sitten vuoro varjoesittelijöille. Sosialisteista edustaja Janes. Muchas gracias, eh, presidente. Bueno, eh, en primer lugar pido excusa. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi, ensiksi pyydän anteeksi, että tulin myöhässä. Olin toisessa valiokunnassa. haluaisin alleviivata tämän mietinnön merkitystä. Esittelijä suhtautuu aiheeseen erittäin vakavasti. Hän tarkastelee asioita uudella tavalla myös. Sekä poliittisesti että hallinnon kannalta. Ja meidän täytyy jatko, jatkaa kyberpuolustuksen alueella koulutusta. Meidän täytyy kehittää myöskin tätä käsitettä, mitä nämä sanat tarkoittavat. Kuten esittelijä totesi, on ikään kuin erilaisia koulukuntia sen suhteen, mitä nämä käsitteet tarkoittavat. Sitten on myöskin riskejä. Aina kun puhuu uusista informaatioteknologiasta, datasta, tässä on aina tämä kaksoiskäyttökysymys, puolustus- ja siviilikäyttökysymys. Tämä saattaa johtaa ei-toivottuun kontrolliin. Joten me joudumme taistelemaan kyberrikollisuutta vastaan kahdella rintamalla. Toinen kysymys, mikä tästä mietinnöstä tulee sille, että tilanne ei ole mitenkään paikalleen jämähtänyt. Asiat muuttuvat kovalla vauhdilla – Voimme tehdä jotain tarkistuksia, voimme esittää jotakin varaumia, mutta todellisuus saattaa heti ajaa kuitenkin ohi. Ja me saatamme sitten aina johtua uusiin toimiin. Joten esittelee erittäin järkevästi luo tällaista monikerroksista yhteistyötä, yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, joilla on lainsäädännöllisiä eroja, eroja säännöissä – yhteistyötä EUn sisällä ja yhteistyötä eri EUn toimielimien välillä ja sitten kansainvälistä yhteistyötä. Osana niitä organisaatioita, joihin me kuulumme, kuten NATO ja YK. aihe joka tapauksessa on politiikkakeskusteluissa erittäin tärkeä. Ja osana meidän visiota. Ja siksi erittäin tärkeää, että Euroopan parlamentti antaa painoa asialle. Tämä on painava asia. En usko, että täällä on mielipideeroja. mietintöön liittyen. Jotenkin tarkistuksia teemme, mutta ne ovat liittyä substanssiin. Representatives of the... En näe Alden enkä vihreiden varjoesittelijöitä täällä, joten annan puheenvuoron Lösingille. Also ich denke, ich muss jetzt nicht noch auf die Bedeutung des Internets ein. tässä varmaan tarvitse korostaa sitä, kuinka tärkeässä osassa internet on nykymaailmassa ja kuinka vahingollista on, jos tietoverkkohyökkäykset sen toiminnan keskeyttävät. Meidän tulee hyvin huolellisesti tarkastella sitä, kuinka näitä tietoverkkohyökkäyksiä pystytään ehkäisemään. Kysymys kuuluukin, että kuinka se tehdään esittelijä otti tämän asian kyllä esiin. Hän puhui kuitenkin yhteistyöstä esimerkiksi Naton kanssa ja muiden puolustusliittojen kanssa. Minä kysyisin, että kuinka sotilaallisia resursseja voidaan käyttää tietoverkkohyökkäysten ennaltaehkäisemiseen? Kuinka sotilaallisia palveluita tähän oikein voidaan käyttää? Minä en ainakaan oikein tiedä, mitä, mitä esimerkiksi joukkojen eh, käyttö tällaisessa asiassa voisi auttaa, kuten vaikkapa merirosvoja vastaan taistelussa. Tämä on ihan eri asia. Joudutte sen minulle valitettavasti selittämään, kun en sitä ymmärrä, kuinka tässä nyt sotilaallinen apu voisi olla hyväksi. Minusta siviilien täytyy olla vastuussa ihmisten koulutuksesta, jotta pystymme puolustamaan internettiä hyökkäyksiä vastaan. Kun nyt puolustuksesta puhutaan, niin se on ihan oma ulottuvuutensa tässä asiassa. Viime aikoina on tullut julki se, että Saksan armeijassa on ryhmä, joka on koulutettu erityisesti vastaamaan tämän tyyppisiin hyökkäyksiin ja se toimii myös tällaisena hyökkäävänä joukkona, kun se pyrkii takaamaan internetin rakenteiden eheyden ja, ja säilymisen hyökkäyksiä vastaan. Tämä on sellainen asia, josta täytyy keskustella No sitten vielä internetistä ja siitä, miten sitä käytetään. Internet ei ole mikään uusi asia ja nämä hyökkäyksetkin ovat olleet olemassa jo pitkän aikaa. Jos mietitään sitten niitä sopimuksia, joita on solmittu esimerkiksi sotilaallisten ta- tarkoitusten, esimerkiksi aseiden valvomista varten, niin sitä pitää todella miettiä, miten niitä pystyttäisiin ikinä soveltamaan internettiin. Ova, ova, onko esimerkiksi internet tai, tai tietoverkot, ovatko ne osa sotilaallisia resursseja? Esittelijä kyllä käsitteli näitä asioita. Ää... Eh. Kiitoksia. Sitten herra Terho EFDstä. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia raportööri. Raportööri aivan oikein painottaa kansainvälistä yhteistyötä ja näitä uusia uhkia ja, ja yhteistyötä nimenomaan niiden uusien uhkien torjumisessa. Toisaalta hän tuo hyvin esiin, että tarvitaan myös kansallisia strategioita, koska siellähän tietenkin pääosa kapasiteeteista on, ja sinne ne, sille tasolle pääosa kapasiteeteista tullaan rakentamaan. Pidän myös hyvänä, että raportööri on tuonut esiin julkissektorin ja yksityissektorin yhteistyömahdollisuuden tällä alalla. On nimittäin äh, hyvin äh, kaukaa viisasta ottaa huomioon, että suurin osa alan osaamisesta on nimenomaan yksityisellä sektorilla – ja julkissektorin voi joskus olla vaikeaa houkutella tätä osaamista omaan palvelukseensa. Edelleen pidän myönteisenä, että raportööri toteaa myös äh, internetin hyvät puolet, kuinka siellä voidaan levittää demokraattisia ajatuksia ja taistella diktatuureja vastaan. Ja todettakoon vielä hyvänä puolena sekin, että raportööri toteaa myös EUn toimielimien olevan syytä kehittää omia järjestelmiään ja niitä koskevia tietoverkkoturvallisuusstrategioita. Näin raportöörin voi sanoa ottaneen hyvin laajasti huomioon erilaiset tarpeet. Yhteenvetona voisin todeta, että pidän raporttia myönteisenä itse korostaisin kuitenkin nimenomaan jäsenmaiden kapasiteettien rakentamista ja niiden kannustamista. Koordinointi ja yhteistyö on tärkeää, mutta uusia kansainvälisiä laitoksia tai virastoja en omasta puolestani katsoisi tässä asiassa tarpeelliseksi perustaa. Kiitoksia. Thank you for... Kiitoksia sitten EKRn puolesta Campbell Bannerman. Thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Minusta tämä mietintö on erittäin tärkeä. alueen tärkeä. Uhka on merkittävä, vaikuttaa meihin kaikkiin yhä laajemmassa mitassa. Isässä Britanniassa yksi yritys, en sano mikä, joka kärsi 300 miljoonan punnan tappiot – kyberhyökkäyksen vuoksi. Joten mitat ovat yhä is- vakavammat. Kaksi kysymystä ottaisin esille. Minä en ihan ymmärrä. Me mm, ollaan kohteliaita sen suhteen, mistä nämä hyökkäykset tulevat. Kukaan ei ole valmis nämä, mistä ne tulevat. Onko meillä tuo tieto vai ei? Voimmeko tehdä selväksi, mistä nuo tulevat? Väitetysti Kiinaa ja Venäjää ja rikollisjärjestöjä asetetaan sormella. Eli tavalliset epäilyt. Miksi me olemme niin kohteliaita? Onko se siksi, että me kykene todistamaan, että ne ovat su- sieltä? Vai tiedämmekö, mistä ne tulevat, vai emme halua puhua siitä? Jotta nämä hyökkäykset toimisivat, tai että ehkäisemme niitä. Tarvitaan kaikenlaisia tämmöinen agenttiinfrastruktuuri toisaalta hyökkäysten luomiseksi ja sitten niiden torjumiseksi, torjumisen kannalta. Puolustusmekanismi meidän kannalta on, se on puolustusmekanismi meille. Miten tehokkaita nuo agenttiverkot ovat? Kuinka tehokasta meidän puolustuskapasiteettimme on tällä alueella? Kiitos vielä yksi varjoesittelijä, joka on paikalla Tarant Vihreistä. Kiitos. Nyt on hyvä mahdollisuus, kun Estilä puhuu omaa kieltäni. Eli nyt käytänkin siis omaa äidinkieltäni tämän vuoksi. Vihreät Euroopan parlamentissa ovat iloisia siksi siitä, että tämän tyyppinen mietintö ollaan laatimassa. Ja jos meillä on tiettyjä rajanaapureita ja selvät itsemääräämis oikeus toiveet, niin tilanne on ihan eri tietoverkkomaailmasta puhuttaessa. Siellä rajoja ei tunneta. Ja näin ollen kaikki ihan hyvin ymmärrämme, mistä tämän tyyppisessä hyökkäyksessä kyse on. Virohan on joutunut tämän tyyppisen tietoverkkohyökkäyksen kohteeksi. Ja sitten mitä tulee tähän mietintöön, meidänkin mielestämme olisi tärkeää, että seuraavatkin aiheet tulisivat katetuiksi. Esimerkiksi se, eh, miten rahoitus näiden kysymysten tiimolta hoidettaisiin. Ja tässä kaikki, mitä nyt eh, tässä vaiheessa halusin esiin nostaa. On hienoa, että aiheesta eh, mietintö laaditaan ja tarvittaessa tulemme esittämään tarkistuksia. Mrs. Gomez. Kiitos. Ja nyt sitten Gomes. Haluaisin myöskin kiittää esittelijäkollega Tonne Kelamia. Kiitos mietinnöstä. Ja kiitoksia konkreettisista toimenpiteistä, joita ehdotat EU-tasolla ja jäsenvaltioiden tasolla pyrkiessä siihen pyrkiessämme koordinoimaan toimia kansainvälisellä tasolla erilaisten toimijoiden, erityisesti tärkeimpien eli NATOn ja Yhdysvaltojen kanssa. Totta kai on välttämätöntä, että yksityinen ja julkinen sektori koordinoivat toimia kunnolla. Otin toukokuussa Kööpenhaminassa osaa keskusteluun, jossa oli amerikkalaisia kollegoita. Meillä oli konferenssi tästä aiheesta – ja kuten kaikki, jotka aiheita tuntevat, aloin huolestua. Ja kaikki, jotka vähän pinnan alle pulahtavat, alkavat huolestua, koska tiedämme, että tämä on kansalaisten infrastruktuurien maittemme kannalta tärkeää ja puolustuksemme kannalta kokonaisuudessaan tärkeää. koska määritteleepä kyberhyökkäykset miten tahansa. Me puhumme globaalista uhasta, joka ylittää rajat. Se on ihan osa sen uhan luonnetta. Tämä on sisäänrakennettuna uhkaan. Eli ajatellaan sekä kansallista ja kansainvälistä turvallisuutta – ja rajaa turvallisuuden ja puolustuksen välillä, niin tuota rajaa ei käytännössä oikein olekaan. Äskettäinen Naton huippukokous oli myös tärkeä tässä suhteessa. Siellä Europolin edustaja puhui kyberrikollisuudesta, miten sitä organisoidaan, miten se kehittyy – Hän antoi viitteitä siitä, miten se kehittyy, millaiset uhat ovat ja miten, ne, miten meidän kriittinen infrastruktuuri on altis hyökkäyksille. Meidän on pakko niitä siis puolustaa. Ja palveluilla on EU-ssa johdonmukainen strategia tässä. Meillä on myös rahoituslähteitä, joilla tukea strategisen suunnitelman laatimista ja jota taistella kyberuhkia vastaan. Pitääpä näitä määrittelepä nämä terroristihyökkäyksiksi tai muksi uhkiksi, niin Euroopan parlamentin on löydettävä tasapaino kansalaisten vapauksien ja oikeuksien välillä ja meidän velvollisuuksien välillä. koska selvää on, että internet tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia, mutta se on myös poliittinen ase. Sitä on käytetty Lähi-idässä arabikevään yhteydessä. Joten esittelijä ehdottaa, että solidaarisuuslauseke voitaisiin aktivoida merkittävän hyökkäyksen tapauksessa, kuten Viron tapauksessa. Minusta tätä solidarisuuslauseketta pitäisi käyttää, koska kyseessä on aito uhka ja aito ase, jota voidaan käyttää jäsenvaltiota vastaan. Ja tiedämme, että kaikkien jäsenvaltioiden kriittinen infrastruktuuri on pelissä. Tärkeää myös tukea näitä ehdotettuja harmaita teknologiaa pelastuskeskuksia. En tiedä, onko realistista odottaa, että jäsenvaltiot vuoden 2012, 2012 lopun mennessä näitä keskuksia vielä saisivat pystyyn. Tiedän, että jossakin jäsenvaltiossa – Alkuperäisestä ehdotuksesta ei ole seurannut mitään koodituntevaa, eikä tänä vuonna vielä seuraakaan. Mutta tärkeää siihen on viitata. Kuten Tonnikkeella totesi, jotkut jäsenvaltiot eivät vielä riittävästi ole ponnistelleet. Ne esittävät, että talouskriisillä on tuhansa vaikutus niiden budjetteihin, että ne eivät siksi tee mitään. Mutta siinä vaiheessa, kun tämä valiokunnassa hyväksytään, meidän täytyisi tarkistaa, kuinka monet maat kykenevät asialle jotain tekemään, mitkä, kuinka monet eivät. Painottaisin myös julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön merkitystä. Tämä tuli esille, kun keskustelin amerikkalaisten kollegoiden kanssa. Sanoivat, että koko joukko tapahtumia jää raportoimatta, koska yksityiset yritykset eivät omaa imagoaan, mainettaan ja tehokkuutaan halua vaarantaa kertomalla, että ne ovat hyökkäyksen kohteina. Joten tällä alueella jotain säätelyä ehkä täytyy tuoda jotain pakollisia raportoimisvaatimuksia yksityisen sektorin yrityksille. Kun me nyt keskustelemme dataan ää, tallentamisesta pilvipalveluihin tai näihin Dropboxeihin, pilvilaskenta, kaikki nämä, mitkään, mikään säätely ei koske niitä. Ne saattaa olla tuhoisia vaikutuksia infrastruktuurille, viranomaisille. Tiedämme, että invest tätä täytyy vielä paljon tehdä uhkien tunnistamiseksi ja että kykenisimme reagoimaan niihin. Sitten kansainvälinen yhteistyö erityisesti Naton ja Yhdysvaltojen kanssa. Mietintä on ehdottoman relevantti. Mutta ei pidä unohtaa jotakin erittäin huolestuttavia päätöksiä, että amerikkalaiset kollegamme – tekevät tällä hetkellä. Joku mainitsi tässä hyökkäykset, joiden kohteeksi olemme joutuneet Venäjältä, Kiinasta. Viron tapauksen Iran on yksi uhka. ennen kokousta, joka minulla oli amerikkalaisten viranomaisten kanssa New York Times kertoo, että internetiä ke kehitetään myös puolustusvälineenä. Jotain, joka on meidän puolustuksemme on kehitetty muutamassa aseeksi. Tämän pitäisi olla esityslistalla, kun puhutaan yhteistyöstä liittolaisten kanssa. Tämä on Pandoran lipas ja potentiaalisesti vaaralliset vaikutukset kaikille. Kiitos Kaalar seuraavaksi. Kiitos. Tärkeimmät tässä on jo sanottukin ja esiin on tullut se, kuinka laajasta aiheesta tässä kyse on. Ja varsinainen hankaluus liittyykin siihen, miten tarkastella asiaa riittävän keskitetysti myös valiokunnassa koska tietoverkkoturvallisuuskysymys saattaa koskea eh, ketä tahansa yksilöä, eli että oma kone lamaantuu. Ja toisaalta eh, yksityiset, julkiset, sotilaallisetkin kohteet saattavat tulla kyseeseen, eli mikä tahansa elämän osa-alue saattaa tulla kohteeksi. Joskus tietysti kyseeseen saattavat tulla hyvinkin herkät julkiset tai yksityiset rakennelmat, sellaiset, eh, josta sitten kohdistuu uhkaa kaikille yhteisesti ja myös ehkä instituutioillekin tai taloudelle. Meidän kuitenkin tulisi olla riittävän pragmaattisia, katsoa mitä on jo olemassa, kun puhutaan puolustusmekanismeista ja minkälaisen oman vastuun kukin itse voi kantaa näissä kysymyksissä ja toisaalta eh, missä kysymyksissä kannattaa mennä EU-tason koordinaatioon. Koordinaatiosta usein puhutaan, mutta käytännössä sitä ei ole välttämättä helppo toteuttaa tässä jo nostettiinkin esiin se, miten tämä ehkä käytännössä mahdollista olisi. Sitten kun tarkastellaan kysymystä siitä, jonka kollegakin esiin nosti, eli miten sotilaisesti ehkä reagoida tietoverkkohyökkäyksiin. Näin ei ehkä kysymystä voi esittää varsinkaan, jos ei tiedä, mistä hyökkäykset on tehty, mistä lähteestä. Ja se usein ongelmana on. Ja NATO ehkä ihan viisaasti tässä vaiheessa on todennut, että tietoverkkohyökkäys ei ole perusta artiklan 5 soveltamiselle. Eli tietoverkkohyökkäys, jos on oikein tulkinut, ei laukaisisi artiklan 5 soveltamista. Tämä on nykykanta asian Naton puolella. Tilanne tietysti saattaa muuttua esimerkiksi, jos saadaan selvä tieto siitä, mistä hyökkäys on lähtöisin, jonka vaikutukset ovat suuret. Jos puhutaan esimerkiksi herkistä rakenteista ja niiden toimintaa häiritään ja näin vaarannetaan monien ihmisten elämä, ehkä tuhotaankin ihmisten elämää, niin tällaisessa tapauksessa ehkä voidaan ikään kuin puhtaammin keinoin näin sitateissa tavallaan aiheuttaa varsin suurta haittaa ihmisille. Ennen vanhaan kaikki hoitui sotatantereilla, nyt hieman toisin, eli selvää on, että tilanne saattaa muuttua myöskin, mitä tähän Naton kantaan tulee. Mutta jos kysymys esitettäisiin toisinpäin, eli jos sotilaalliselta sektorilta esitetään tai tehdään tällainen eh, tietoverkkohyökkäys, niin eh, voiko siihen sitten reagoida eh, vastapuolen taholta myöskin? Syntyisi tällainen ikään kuin verkkosotatilanne. No, tällainen tilanne varmasti olisi valiteltava, mutta tätäkään mahdollisuutta mm, emme saa unohtaa, koska saattaa syntyä sellaisia vaaratilanteita, jotka todellakaan eivät ole toivottavia, ja jolloin ehkä tämän tyyppistä ikään kuin väkivaltaa tai vastahyökkäystä voitaisiin mahdollisesti käyttää aikaisemmilla vuosikymmenillä tai vuosisadollahan tämän tyyppinen ei voinut kyseeseen tulla. mikä me varmastikaan demokraattisena valtioina ensimmäisenä mene tällaista hyökkäyspolitiikkaa ehdottamaan, vaan pikemminkin reagoimme puolustavalta kannalta, miten voimme reagoida hyökkäyksiin muutoin. Mutta tangon tarvitaan kaksi, niin kuin sanotakin kuuluu. Eli jos tällaista aggressiivista käyttäytymistä havaitsee ja hyökkäyksiä, niin jossain vaiheessa ehkä tullaan siihen pisteeseen, jossa voidaan myös vastareaktioita joutua miettimään ja sitten tarkastelemaan tähän tarvittavia teknisiä keinoja. No, enempää en nyt tässä vaiheessa asian liittyen sanoisi. Tämä tietysti on varsin herkkäluotoinen kysymys, mutta kyllä nämä asiat esiin kannattaa nostaa. Ei tässä vaiheessa vielä välttämättä ratkaisua tarvitse esittää, eh, mutta hyvä on, että todetaan, että tämän tyyppisiä ongelmia on. Tilanne on eh, olemassa ja on syytä, että parlamentti erilaisia ratkaisumalleja tarkastelee, vaikka se vielä tarjottimella varsinaista ratkaisumalleja asian voikka esittää. Kiitos. No. Kiitos. Nyt voisimme antaa vielä puheenvuoro vieraille, mutta koska aikaa on vähän, niin puhukaa lyhyesti komissiosta seuraava puhuja. Mm, thank you and good afternoon. Um, for... Kiitoksia. Hyvää iltapäivää komission puolesta. Pidän tätä tervetulleena. Pidän, otamme huomioon tämän mietintöluonnoksen. Me jaamme monet huolenaiheet, jotka tässä mietinnässä mainitaan. Erityisesti se kyberuhka lisääntyy jatkuvalla nopeudella – se vaarantaa digitalouden ja yhteiskunnan. Erityisesti koska yhteiskunta luottaa kyberavaruuteen. Käyttää sitä hyväksi. Also to mention that uh, from the point of view... Mainitsisin myös, että komission näkökulmasta uhka ei ole ainoastaan rikollinen – Luonnonkatastrofit tai tekniset virheet voivat myös aiheuttaa insidenssejä. Komissio jakaa myös sen huoleen, että kyber internetturvallisuuden tason kasvattamiselle on monia ongelmia. Ja jäsenmaiden kapasiteettierot ovat suuria. Olemme myös sitä mieltä, että on tärkeää teistä yhteistyötä ja luottamusta julkisen sektorin ja yksityisen sektorin toimijoiden välillä. Uhkat on globaali ja siihen täytyy puuttua kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Mietintö on myös tervetullut, koska se on ajankohtainen. Komissio ja ulkopolitiikan korkea edustaja ovat yhteistyössä vuoden kolmannella neljänneksellä esittämässä kattavaa eurooppalaista kyberturvallisuusstrategiaa. Tämä tietoverkkoturvallisuus pyrkii luomaan turvallisen digitaaliympäristön, joka kunnioittaa perusoikeuksia ja noudattaa EU-arvoja. Tämä tietoverkkoturvatallisuusstrategia sisältää joukon toimia, parantaa verkkojen informaation tietoturvaa, komissio johdattaa lainsäädäntövälineettä, verkkoja, informaatietoturvaan, joka auttaa jäsenvaltioita parantamaan kapasiteettiaan tunnistaa toimivaltaiset viranomaiset. Niiden on tällaiset tietot verkkoturvallisuusstrategiat laadittava. Ja niillä pitää olla tällaisia reaktiotiimejä. niillä pitää olla myös tällainen tieto verkkoturvallisuustapahtuma kontingenssitiimi. Tarvitaan myös jäsen valtioiden keskeistä yhteistyötä kyberturvallisuuden alueella. Ja tulemme myös ehdottamaan jotakin vaatimuksia yksityisen sektorin avaintoimijoille. Jotta niillä on riskin liittyviä toimenpiteitä verkostoon liittyen. He, että ne raportoisivat tietoverkkoturvatapahtumat, joilla on merkittävä vaikutus. Tämä kuuluu siihen, että julkinen sektori tarjoaa julkisen sektorin palveluille avaintieto energia-, kuljetus- ja rahoitussektoriin. palatakseni tähän globaalin kyber turva strategian sinne tietoverkkoturvallisuuteen. Pyritään vaikuttamaan myöskin vaikuttamaan kannustamalla ohjelma markkinoita tuottamaan turvallisia ratkaisuja ja investoimaan turvallisuusratkaisuihin. Siinä on myös toimintoja tietoisuuden lisäämiseksi eri tasolla kansalaisista työntekijöihin – ja poliittisella tasolla, jotta tiedettäisiin, että riskit ovat kasvamassa. Strategiassa on myös toimia, jotka vahvistavat kyberrikollisuuden vastaisia toimia. Siinä on toimia johdonmukaisen EUn politiikan luomiseksi kansainvälistä ulottuvuutta vastaan toimijaksemme ja pyritään kapasiteetin parantamiseen kolmansissa maissa. Siinä puhutaan myös tietosverkkoturvallisuuden puolustamisesta sekä siviilipuolen että sotilaallisesta kyberturvallisuudesta. Ja sitten siinä puhutaan hallintakysymyksistä EU-tasolla tasolla – eri EUn sidosryhmien suhteen, joilla on roolinsa tietoturva, tietoverkkoturvallisuuden suhteen. Eli mietintöluonnos on meille tervetullut. Ajatus on hyvä ja kiinnitämme huomiota sen suosituksiin osana meidän kertomastamme. Okay tämä IS ja komission palvelut tekevät yhdessä. IAS tekevät. Kiitos, että saimme mahdollisuuden address, uh, this point uh, today. Pu- puhua tästä asiasta tänään. For IAS, <coughs> Mr. Frank. Kiitos sitten ulkosuhdehallinnosta, Frank Speck. Okay, thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi toteaisin, että Meistä tämä mietintö on hyvin rohkaiseva tämän nyt jo meneillään olevan työn suhteen, jota me komissiossa teemme saadaksemme aikaan kattavan EUn verkkoturvallisuusstrategian. Tiedätte varmasti, että toimielimet ovat tehneet paljon töitä tietoverkkoturvallisuuteen liittyvien asioiden kanssa, mutta meiltä on puuttunut sellainen ikään kuin sateenvarjo siitä yltä, jonka alle nämä kaikki pienet osaset olisivat voineet kerääntyä. Ja tätä nyt tässä ollaan tekemässä. Tämä tietoverkkoturvallisuusstrategia liittyy komission lainsäädäntötoimiin ja aloitteisiin. Meillä on totta kai tiukka aikataulu ja sitä myötä ohjelmasta on tulossa aika, aika kunnianhimoinen, kun tässä jo puhuttiin, että tämän vuoden loppupuolella pitäisi jotakin valmista olla esitettävänä. Haluamme ottaa mukaan kaikki tärkeät asiat ja se vaatii paljon työtä. Haluaisin kiittää komission kollegaa, joka tässä juuri sanoi, mikä ulkosuudenhallinnon rooli tässä voisi olla – me totta kai keskitymme niihin kansainvälisiin näkökohtiin. Eräs tärkeä asia on se, että tehdään selväksi kansainvälisille kumppaneille se, että me pidämme tietoverkkoturvallisuutta keinona saavuttaa muita asioita ja että me todella pyrimme kehittämään sitä, jotta voidaan kehittää sananvapautta, esimerkiksi edistää ihmisoikeuksia ja talouskasvua ja levittää vaurautta ylipäänsä maailmassa. Nämä ovat niitä tavoitteita, jos ajatellaan, minkälaisia tavoitteita turvallisuuspolitiikassa yleensä on ja mietitään sitä vastaan tietoverkkoturvallisuutta, niin silloin varmasti nämä päätavoitteet näyttävät aivan järkeviltä. Haluaisin korostaa vielä sitä, kuinka tärkeää tämä nykyinen normi- ja periaatekeskustelu verkkoasioissa ylipäänsäkin on. Tämä on sellainen prosessi, joka alkoi viime vuonna. Meillä oli asiasta konferenssia. Budapestissa pidetään tänä vuonna konferenssi. Toivon, että siinä konferenssissa pystymme esittelemään jonkinlaisen yhtenäisen kannan Euroopan unionilta joka esittelee sitten sen eh, lähestymistavan, jota EU tässä asiassa tulee käyttämään. Verkkopuolustuksesta pari sanaa vielä. Me totta kai otamme myös sen asian huomioon, kun teemme yhteistyötä eh, sotilaallisen henkilökunnan kanssa – lopuksi voisin ehkä vielä sanoa yhden sanan Budapestista. Meistä tuo Budapestin yleissopimus, tietoverkkoyleissopimus on valtavan tärkeä. Siinä on ne päätavoitteet, joita myös Euroopan unionin politiikassa tällä toimintalohkolla pitää olla myös suhteissa kolmansiin maihin. Tämän tärkeyttä korostamme jatkuvasti. Täällä mainittiin jo yhteistyö, tiivis yhteistyö, jota tarvitaan kolmansien maiden kanssa, esimerkiksi Yhdysvaltain kanssa. Meillä on työryhmä, jossa keskustellaan säännöllisesti näistä asioista Intian kanssa. Meillä on turvallisuuspoliittista vuoropuhelua. Sitä käydään jälleen syyskuussa ja siellä puhutaan siitä, minkälaista yhteistyötä Intian kanssa tehdään ja myös muiden maiden kanssa pyritään aloittamaan tämän tyyppistä vuoropuhelua. Kiitoksia. Thank you, Mr. Christian. Kiitos. Sitten Christian Breon puolustusvirastosta. Euh, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Muutama täytentävä sana siihen, mitä palvelut sanovat. Tämä mietintö todella tulee hyvällä hetkellä ajatellen Euroopan globaalia strategiaa ja sen laatimista tietoverkkoturvallisuuden laatimisen kannalta. Mutta täytyy kuitenkin todeta, että jäsenvaltioiden kannat olivat kovasti tämän aiheen keskustelua vastaan meidän virastossa. Mutta tällä hetkellä jäsenvaltiot ovat kuitenkin avoimempia jo aiheen suhteen ja ovat priorisoineet sitä viime vuoden ensimmäisessä päätöksessä. Mitä meiltä kovasti puuttuu ja sen kannalta on niiden omien strategioiden laatiminen, mitä niitä pitäisi kansallisesti, mitä ne haluavat tehdä yhteistyössä, raitotussa yhteistyössä parin muun maan kanssa, tai mitä ne haluaisivat tehdä Euroopan tasolla. Ja tämä on tärkeää, jotta me tietäisimme, mitä teemme vaan me yhdessä kehittää ideassa e ja muutenkin. Yksi esimerkki ehkä kertoisi esim. aiheen tärkeydestä. Me kestämme kovasti euro- eurooppalaista, yhteistä eurooppalaista ilmailualuetta ja se, siellä lentoturvallisuus sekä puolustuspuolella että lentopuolella sen turvallisuus on erittäin tärkeää. Ne ovat kaikki kaikki yhdistettynä verkkoon ja tämän verkon turvallisuus on tärkeää, jotta kaikki matkustajat voisivat turvallisesti lentää. Tämä on jotain, jossa politiikkaa on la- laadittava tällä hetkellä, jotta tulevaisuus olisi turvallinen. Josta lopuksi painottaisin tätä inhimillistä tekijää, joka on ratkaiseva käyttäytyminen – kansalaisten käyttäytyminen. Ihmisten pitäisi olla tietoisia tietoverkkoturvallisuudesta. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Thank you. And... Kiitos. Ja nyt sitten vuoro vielä esittelijä edustaja Kelamille. Very much for you. Kiitos näistä hyvistä huomioista ja vinkkeistä. Mm-hmm ulkosuhdehallinnon kollega juuri totesikin, että tässä etsitään jonkinlaista sateenvaarioa tälle kaikille. Ja on myöskin tärkeää ymmärtää, mistä ei ole kyse tässä mietinnössä. Eli siinä ei ole kyse internetistä. Olemme jo tarkastelleet kysymyksiin liittyen tärkeisiin tietojärjestelmiin, eikä tässä varsinaisesti puhuta myöskään Natosta eikä siitä, miten esittää vastauksia silloin, kun sotilaallisista hyökkäyksistä tai sen suuntaisista kyse on. Se ei ole tässä meidän tehtävämme. Varmasti voimme kuitenkin eh, vaikuttaa asioihin, voimme esittää hieman poliittista perustaa ensin laajentamalla tällä tavalla tietoisuuttamme mahdollisista ja tietoverkkouhista. Ja tämä on, niin kuin tiedämme, todellinen vakava uhka. Ja yleisvaikutelma on se, että ollaan jääty kehityksestä tässä asiassa jälkeen ja me voimme sitten poliittisesti pyrkiä vaikuttamaan Euroopan parlamentissa, kun puhutaan paremmasta koordinaatiosta ja kokemusten ja tietojen vaihdosta. Ja tämä on myöskin tärkeä kysymys. Eli ymmärrämme, että ongelma on olemassa, mutta e, jäsenmaatasolla valmiudet ovat erilaiset, varsin erilaiset. Reagoidaan siksi tarvitaan koordinaatiota. Ja kolmas tehtävä sitten liittyy koulutustoimiin, kyberhygienian. Eh, näyttäisi siltä, että tässä on kyse varsin primitiivisestä asiasta, mutta käytyäni asiantuntemuskeskuksessa eh, Virossa, mitä kyberturvallisuuteen tulee, niin minua yllätti se, kuinka eh, monimutkaisia selityksiä esitettiin, kun esitettiin sitä, miten reagoida näihin peruskysymyksiin puhuttaessa koulutuksesta. No kuka sitten tästä vastuun kantaisi ja kuka on näiden hyökkäysten takana? Asiantuntijamme tätä asiaa kommentoivat meille ja viitattiin Kiinaan, Venäjään. Sieltä suurin suurimmassa määrin olisi lähtöisin tämä rikollisuuden muoto, mutta varsinaisia todisteta tälle valitettavasti ei ole. Selvää kuitenkin tuntuisi olevan se, että tässä kyse on myöskin negatiivisista julkisyksityisistä yksityisistä kumppanuuksista. Valtiokin voi käyttää yksityisiä kumppaneita tuhansia ihmisiä, joille saatetaan maksaa ja eh, joiden yksityistä kapasiteettia hyödynnetään. Ja tämä mahdollistakin sitten tarpeen, että voidaan eh, motivoida kaikki ne ihmiset, jotka hyperavaruudessa toimivat, että he tekisivät jotain myönteistä, positiivista että saataisiin jonkinlaisia kansalaisilta tulevia aloitteita myöskin, kun puhutaan eh, turvallisista tietoverkkoyhteyksistä. Solidaarisuuslauseke nousi esiin eh, kappaleessa kolme mietinnössä. Ja siinäkin vetoomus komissiolle tarkistaa sitä, mikä on sosiaalilausekkeen tilanne silloin, kun puhutaan EUn toiminnasta. Mutta kaiken kaikkiaan tarvitaan vapauksien ja rajoitteiden välille sopiva tasapaino. Ja tätä meidän on täällä parlamentissa myöskin tarkasteltava ja on hyvä, että komissio ja ulkosuhdehallinto tuntuu olevan asiasta samalla linjoilla uskon, että tältä pohjalta voidaan edetä tämän oman vaatimattoman hankkeemme parissa tästä suuresta haastavasta tehtävästä puhuttaessa. Ja yksi asia vielä, aika painaa päälle. Emme kuvitella, että aikaa on niin paljon, että voidaan aina vain lykätä ja lykätä asian tarttumista. Ja tässä ydinasia liittyy yhteistyöhön. Olemmeko valmiit jonkinlaisen eurooppalaisen yhteistyöhön? Meidän mielestämme olisi hyvä, jos tähän haasteeseen voitaisiin vastata ihan lähitulevaisuudessa ja löytää näihin asioihin myönteinen ratkaisu. And we can conclude <clears throat> the discussions on... Kiitos. Nyt keskustelu loppuu tästä aiheesta. Viimeinen kohta esityslistalla on lausuntoluonnoksen käsittely ja tarkistusten käsittely aiheena sisäisen turvallisuuden rahasto ulkorajat ja viisumit. Komission lainsäädäntöehdotus. Kyseessä on siis rahoitusväline ulkorajoille ja viisumeille. Ensin antaisin puheenvuoron lausunnon valmistelijalle Helen Flotralle. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. niin minulla on jo ollut mahdollisuus kertoa näistä omista tarkistuksistani tähän lainsäädäntöehdotukseen koskien tätä ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä. Muistutan teitä näistä pääasioista näissä tarkistuksissa. Niitä on 55 Ensimmäinen liittyy siihen, että Euroopan unionin politiikan täytyy olla yhdenmukaista, erityisesti sen ulkopolitiikan myös tämän aiheen kanssa. Toinen tärkeä asia on ihmisoikeudet ja se, että ulkosuudenhallinto noudattaa yhteisölainsäädäntöä ja kunnioittaa ihmisoikeuksia. Sitten tärkeää on myös ottaa huomioon turvapaikanhakijoiden oikeudet EUn ulkorajoilla. Meillähän on siihen oma turvapaikanhakijoihin liittyvä oma instrumentti. Tarkistuksia tuli myös liittyen siihen yhteyteen, joka on liikkuvuuden ja viisumipolitiikan välillä. Ja sitten oli monia samantyyppisiä tarkistuksia Niistä varmasti voidaan äänestää yhdessä. Komission kanssa keskustelimme myös tästä asiasta ja, ja näistä liittyen lailliseen siirtolaisuuteen ja että meillä olisi lailliseen siirtolaisuuteenkin keskittyviä toimia, ei ainoastaan laittomaan. Sitten tarkistuksissa käytiin läpi myös niitä riskejä ja haasteita, joita esimerkiksi edustaja Koppan tarkistuksissa otettiin esiin. Kasalta tuli kolme, Kopalta 14 tarkistusta. Varjoesittelijät pitivät ensimmäisen kokouksen Strasbourgissa näistä kompromissitarkistuksista. Niitä on nyt seitsemän ja niissä otetaan huomioon edustaja Kopan suositukset. EPPn varjoesittelijä Vaidere hänellä oli vaikeuksia hyväksyä tiettyjä näistä kompromissitarkistuksista ja sinne on ehdotettu muutoksia, jo, joilla sitten saataisiin mahdollisesti EPPn tuki tämän lausunnon taakse. Erityisesti tämä liittyy kompromissitarkistukseen kolme, Principle of Solidarity and Fair Sharing, siihen kohtaan, ja sitten ehdotin myös edustaja Kopalle, että voitaisiin jättää pois tämä burden sharing, koska se on ongelmallista Widerelle. Tällä tavoin kompromissitarkistus kolme heijastaisi näitä aiheita ja perussopimuksen artiklaa 20. Sitten edustaja Kopalta oli myös tarkistus, jossa haluttiin tai puhuttiin riskien aiheuttamasta uhasta ja että siitä, että niihin pitää varautua riittävästi. Nyt tässä kuitenkin uhat haluttaisiin korvata sanalla haasteet kahdessa kohdassa tätä tekstiä. Ensimmäinen kohta on 63. Minä olen poistanut sieltä oman tarkistukseni vastaavasta kohtaa ja oma tarkistukseni kahdeksan puuttuu tähän haaste-sanan käyttämiseen myös. Ehkäpä edustaja Koppa voi puhua itse näistä tarkistuksista, joita hän on esittänyt. Onko edustaja Kasa täällä? Hän on jättänyt tarkistuksia myös. Siellä huolena on se, että miten saadaan luotua jonkinlainen johdonmukainen väline näiden kahden rahaston välille, mutta tässä on kyse enemmänkin tällaisesta yleisestä säännöksestä, asetuksesta, jonka tulisi sitten taata näiden välineiden toimivuus. Ja varsinkin tässä ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineessä tätä edustaja Kasa toivoo. Ja sitten tarkistuksessa 64 ja 62, niistä joudun vielä keskustelemaan hänen kanssaan, koska siellä on vielä hiukan selvitettävää. Seitsemän on siis nyt näitä kompromissitarkistuksia. Ja minä ehdotan, että tuemme edustaja Kopan tarkistuksia, jotka tekevät tästä tekstistä paremman. Siellä viitataan muun muassa jo hyväksyttyihin teksteihin, Frontex, Frontexiin, liikkuvuuteen, siirtolaisuuteen. Minusta ne parantavat tätä tekstiä ja tuen siksi niitä. Thank you. Uh... Kiitos. EPPn varjoesittelijää ei näy. Voiko Gaaler puhua hänen puolestaan? Eh, vielen Niin, ei valitettavasti päässyt paikalle, joten puhun asiasta lyhyesti. Viime kerralla EPP pitkälti komission ehdotus kävi. Olisimme olleet valmiit sen hyväksymään, Näin ollen lähtökohtaiset eh, eh, flotrensittämät tarkistukset eivät oikein meille käyneet. Mitä sitten tulee Kopan kompromissiesityksiin? Ne mielestämme menevät oikeaan suuntaan, mitä sisältöpuolen tulee. Mutta komission ehdotus edelleenkin meistä olisi kaikkein paras ratkaisu. EPP aikoo menetellä seuraavalla tavalla – aion äänestää kompromissin kaksi puolesta ja omat tarkistusehdotukset niiden puolesta myöskin muutoin. Mitä tulee muihin tarkistuksiin, aiomme äänestää niitä vastaan. Ja pitkältihän kompromisseihin päädyttiin ennen ilman meitä. Ja loppuäänestys, eh, sitä vielä tarkastelemme sisäisesti. Kiitos sitten sosiaalisteilta edustaja Koppa. Äh, Paljon kiitoksia. Haluaisin onnitella esittelijä hänen ja ilmaista tukeni kompromisseille, jotka ovat mielestäni erittäin tasapainoisia. Haluan kiittää hänestä avoimesta suhtautumisesta yhteistyöhön huolimatta varjostelijoiden kokouksessa ilmai suosta epäilystä. EPP voisi miettiä kantaansa uudestaan ja, ja tukea tämä keskustelu saa ni, niistä. Vaikeatahan se on. Vaikka he komission kantaa tukevatkin, on vaikea ymmärtää, miksi se kannattaa ehdotuksia niin kuin kompromissi kaksi, joka perustuu tarkistukseen kiisi, kolme, joka tuo EU, EUTS. Ja sitten tarkistuksessa jossa viitataan yleisopimuksiin ja kansainvälisiin sopimuksiin. Sellaisia, että meidän kaikkien pitäisi kunnioittaa. En ymmärrä mitä järkeä niitä vastastaa. Meillä ei ollut merkittäviä ongelmia komission ehdotuksen kanssa – Rahoitus perustuu solidaarisuuteen ja vastuun jakamiseen. Haluaisimme kuitenkin muuttaa vähän tätä tapaa, millä asioita esitetään. Haluaisimme painottaa ihmisoikeuksien kunnioittamisen merkitystä. Vaadimme riittävää tietosuojan tasoa ja sitä, että delegaatioiden kolmessa maissa pitäisi tarjota kolme korkean tason palvelut ihmisille, jotka haluavat vierailla EU-sta business- tai vapaa syystä. Tässä on tarkistusten olennus, olemus. Tarkistuksessa 17 kiinnitän erityisesti korjaavien toimien rahoituksesta. Emme halua tilanteita, jossa komissio pyrkii korjaaviin toimenpiteisiin, jotka vaativat varojen siirtämistä esimerkiksi toiminnan tukemisesta tai lisäisivät kuluja, joita ei kateta. Täytyy pitää huolta, että kansalliset ohjelmat tuottavat tuloksia ja sisäisen turvallisuuden rahaston pitäisi siltä korvata kuluja. Kapasiteetin parantaminen, tekninen koulutus ja rajavartijoiden pätevyys on tärkeää minulle. Ja lopuksi halusin, että henkilöstökulut sältävät koulutuskustannukset. Tämä koskee kaikkia asioita liitteessä kolme. Viimeinen kohta, josta keskustelimme, olin samaa mieltä esittelijän kanssa. uhkariski ja haasteet, niitä pitää kaikkia käyttää tässä painoisesti. Keskustelemme siitä, mitä Rava Flotre totesi. Ymmärrän, että sanalla uhkaa kielteisiä konnotaatioita, sivumerkityksiä. Eli täytyy vähän miettiä, missä käytetään riskejä, missä haastetta. Ja kuten Rova Flotre totesi, hän tulee selkeyttämään suullisen tarkistuksen ja haluaisin kiittää hänen ymmärryksestään. Kiitoksia. Alden varjoesittelijöitä ei näy. ECR on poissa. Rösing. Löys. Gut, äh, so langsam geht mir die Stimme aus. Für, <laughs> für alle bin ich äh, Bericht, Schattenberichterstatter. Ja. Tässä vaiheessa Suomen tulkit kohtiriemmin kysyvät. Edustamme ole paikalla, seurataanko Suomen tulkkausta. Kiitos ja jatketaan einverstanden sind, die gerade jetzt in die Richtung tendieren, Erleichterungen für die Menschen äh, zu erwirken. Niin. Mitä tulee turvapaikkamenettelyihin, tärkeää olisi voida niiden käsittelyä nopeuttaa. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, mutta tähän liittyy tiettyjä perusongelmia Frontexin tiimoilta. Eh, tässä se varsin myönteisessä valossa mainitaan. Ja meillä on myöskin perustavalatoa olevia ongelmia sen suhteen, että äh, tämä komission ehdotus kehiteltäisiin tähän suuntaan. Eli mm, en vieläkään kaikkia asioita äh, täysin ymmärrä. Esimerkiksi kohtaa, äh, joka erikseen mainitaan, eli EUn rooli globaalina toimijana, jota tulisi vahvistaa ja saada aikaan vipuvaikutuksia miten tämä käytännössä hoidettaisiin ja mistä ulottuvuuksista tässä kyse olisi, on minulle jäänyt hieman epäselväksi. Eli varmasti yhdessä libe valiokunnan kollegoiden kanssa tulemme vielä työstämään tätä asiaa ja tältä pohjalta sitten miettimään myöskin äänestyskäyttäytymistämme. Uh, Mrs. Slaughter, <coughs> your comments. Oui, euh, pour... Voitte kommentoida. Euh, vastata. Oui. Maybe uh, it's, it was my mistake. Uh, Ehkäpä tein virheen. Voisimme ehkä kuunnella komission edustajaa. Antoine Savarita, joka on yksikön varajohtaja DG Homessa. He's not present. Eikö hän ole paikalla? <laughs> yeah, please. Merci. Euh. Kiitos herra esittelijä näistä kompromissiehdotuksista. Ihan lyhyesti. Katan nämä. Nämä tar- kompromissit ovat juuri tulleet eteen, on vaikea esittää kantoja ensinäkemältä tässä on asioita, joita täytyy vakavasti miettiä, mutta ei mitään kauhean järkettävää tai problemaattista. Tämän sanottua, niin tämä on ensimmäinen arvio. Täytyy ehkä vähän pohtia tätä tapaa, millä jotkut tarkistukset on muotoiltu, mutta jokaisessa konissa ja ilmaisessa kantansa, aina kun parlamentti on hyväksynyt kantansa. Joten tässä vaiheessa pitäydyn näissä kommenteissa ja odotamme, miten lastut laskeutuvat. Kiitos. Thank you. So, Kiitos, minä sanoin, herra Galler oli aika, suhtautui aika kevyesti, osaamatava oli aika vaikea tehdä kompromisseja ilman tarkistuksia, kun EPP ei tarkistuksia ole tehnyt, ja sitten Rova Weider, joka varjesittelijä, kyllä otti osaa Strasbourgin kokoukseen. Hän tuntee nämä tarkistukset oikein hyvin. Nämä on hänelle lähetetty. Hänen kanssaan niistä on keskusteltu, ja voin lähettää nimissäni, nimissäni nämä tarkistukset, jotka otettiin Rova Weiderin kanssa keskustelua ehdotukset ja sitten te toistatte hänen Strasbourgin kantanne, te hyväksytte tarkistuksen kaksi ja komissio käy teille erittäin hyvin Vaidere sanoi näin. Kaksi ehdotusta. Minä pel- pelaan niillä kortilla mitkä minulla on ja ne ovat aika heppoiset. Thank you. So... Kiitos. Nyt olemme päässeet esityslistan loppuun. Ja voimme lopettaa tosiaan tämän kokouksen, mutta koordinaattoreita, koordinaattoreita pyytäisin vielä jäämään tähän saliin. Ja puheenjohtaja Donjon on myös tulossa paikalle.